Colleagues, this is not the beginning of the heat. Kollega, tämä ei ole kuulemisen alku, vaan valiokunnan kokouksen alku. Aloitetaan valiokunnan kokous ensimmäinen kohta esityslistan hyväksyminen. Tehdään seuraavia muutoksia esityslistan luonnokseen kohta 6 ja 7 jotka koskevat sinistä korttia ja, ja ammattipäätävyyden tunnustamista. Nämä, tämä kohta lykätään tulevaan kokoukseen. Ja jos ei ole muuta huomautettavaa, esityslista hyväksytään sitten puheenjohtajan tiedonannot tänään ei ole tulkkausta Maltaan, Kroatian ja Iiriin. Ja koordinaattoreiden hyvä, suositusten hyväksyminen säännön 205 mukaisesti ilmoitetaan esittelijöiden nimeämisestä. Ensin sd ryhmästä eh, Rova Sipel on nimetty esittelijäksi aiheena suositusasetukseksi eh, koskien yksityiselämän suojaa ja henkilötietojen suoja elektronisissa tiedotuksissa. Jos olette tulleet myöhään kokoukseen, olen aloittanut valiokunnan kokouksen pyydän, että tarvitse hiljaa. sanoa, että täällä pitää tulla ajoissa. Eli siis Sippel on parlamentin neuvoston ää, asetuksesta esitteleksi asetuksesta, joka koskee henkilösuojaa ja, ja EPPstä Kudritska on esittelen lausunnosta 2016 suositus ää, rahoitus, unionin rahoitusaluspitoksen vastaan suosit, Puoletteko tätä puolettamaan hyväksi, että 28. marraskuuta 2017 parlamentti sai neuvoston luonnoksen täytäntävänä päätökseksi koskien automaattisen tiedonvaihdon aloittamisesta ajoneuvojen rekisteröinnistä Portugalista ja tämä, tässä pyritään lisäämään rajat ylittävää yhteistyötä, terrorismin vastaista taistelua ja rajat ylittävää rikossuutta erityisesti, ja tämän painosäädöksen vastaanotto tulla kommunikoimaan valiokuntaman jäsenille meidän komitologia kirjassa 8. 8. joulukuuta, ja neuvosto on pitänyt parlamenttia ilmoittamaan lausunnosta mahdollisimman myö- pian, eikä myöhempää kuin kolme kuukautta kolmen kuukauden aikarajan sisässä artikla 39 mukaisesti. Täällä on äänestys kello 11 pyydän, että otatte kortit mukaan ja sitten kirjat 24. ja 5. huhtikuuta ja 29. kesäkuuta, jos ei ole huomioita. Pöytäkirjoista ne on hyväksytty ja nyt ensimmäinen esityslistan kohta kuuleminen Unkarin tilanteesta. Hyvät jäsenet, hyvät puhuvat, hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi tähän julkiseen kuulemiseen Unkarin tilanteesta tilaisuudesta täällä Iiriksi ja maltaksi ja kroatiaksi ei ole tulkkausta valitettavasti, mutta kaikilla muilla kielillä on tulkkausta. Ja tietäkää, että tämä kuuleminen menee verkkoon ja puhun, puhujien puheenvuorot nauhoitetaan. Poliittisten ryhmien koordinaattorit valiokunnassa me päättivät 24.42 järjestää julkisen kuulemisen, jossa valmistellaan erityistä mietintöä artikla 83 mukaan työjärjestyksessä koskien Unkarin tilannetta. Ja 17. toukokuuta 2017 täysistunto antoi tällaisen ohjeistuksen kokouksessa 13.11. Parlamentin työvaliokunta antoi luvan järjestää kuuleminen 7.12. Ja kirjassaan 23. marraskuuta puhemies Tajan ilmoittimella tästä päätöksestä. Nyt haluaisin painottaa, että 21. marraskuuta kansalaisvapauksien valiokunnan koordinaattorit päättivät puhujalistasta. Puhujalistalla oli Venetsen komissio, komitean edustaja Euroopan neuvoston demokratialain kautta, mutta koska siinä komitealla on sellaisessa 13. istutansa 8.9.12. ja se alakomitea tapaavat Venetsiassa tänään. Ei ollut mahdollista, että Venetsian komitean edustaja olisi päässyt paikalle. Minun pitäisi myös todeta tiedotusvälineiden suhteen. Olen antanut äh, luvan Unkarin yleisradiolla M1 TVlle kuvata tapahtumaa. Ja sanoisin kuulumisen alussa, että minä ajoitan puheenvuoroja, meillä on vain kaksi tuntia – ja kuten tiedätte, meillä on erittäin herkka, ja tärkeä kuoleminen. Pidetään kiinni aikataulusta tiukasti. Muistetaan kaikkia puhuja tästä. Kuten myös jäseniä. Kerron teille, kuinka paljon puheaikaa teillä on. Nyt annan puheenvuoron ensin esittelijälle, Onkari esittelee Judith Sargentinille. Juuritille, juuritille 10 minuuttia pyydän. Very generous. I don't think I, I'll need that uh, uh, chair. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Ja tervetuloa vieraillemme. Ennen kuin kuulemme vieraitamme, haluaisin kertoa vähän tästä kuulemisesta ja siitä, mitä tässä valiokunnassa tehdään. Tämän vuoden toukokuussa parlamentti sanoi tälle valiokunnalle, että se pitäisi käynnistää menettely ja laatia mietintö, jotta voidaan täysistunnossa äänestää ehdotuksesta, joka toteaa, että neuvoston pitäisi toimia kohdan 702 mukaisesti ja tämä noudattaa järjestyksen kohtaa 83. Parlamentti teki näin, koska kuten päätöslausumassa todettiin, Uskomme, että Unkarin tämänhetkinen tilanne on selkeä riski arvoille, joihin on viitattu sopimuksen kohdassa kaksi. Ja siksi me voimme käynnistää artikla 701 menettelyn. Unkarin tilanne on johtanut siihen, että oikeusvaltioperiaate, demokratia ja perusoikeudet ovat heikenneet viime vuosina – Esimerkiksi ilmaisunvapaus, akateeminen vapaus, maahanmuuttajien ihmisoikeudet, kokoontumis- ja järjestäytymisvapaus, kansalaisjärjestöjen toiminnan estäminen, yhtäläinen kohtelu, vähemmistöjen kohtelu. Tämä koskee myöskin romaneja, juutaleita ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Perustuslaisen järjestelmän toiminta, tuomioistuimen riippumattomuus, avoimuus ja monia huolestuttavia syytteitä eturistiriidoista ja korruptiosta. Ja kun katsotaan näitä kaikkia yhdessä, niin tämä vaarantaa jäsenvaltion oikeusvaltioperiaatteen. Unkari on testi EUlle. Sen pitää osoittaa, että se pystyy ja haluaa toimia silloin, kun sen omia arvoja ja periaatteita rikotaan ja joidenkin toisten jäsenvaltioiden kehitys on huolestuttava ja siellä samalla tavalla heikennetään oikeusvaltioperiaatetta kuten Unkarissa. Parlamentti totesi, että vuoropuhelu on tärkeää ja että työ pitäisi tehdä puolueettomalla ja yhteistyötä korostavalla tavalla. Euroopan komissio antoi tiedonannon vuonna 2003 artiklasta 7, jossa puhutaan juuri arvoista, joille Euroopan unioni perustuu. Ja tässä tiedonannossa komissio toteaa, että artiklan 7 soveltamisala ei rajoitu aloihin, joilla sovelletaan EU-oikeutta. Eli EU voi toimia silloin, kun arvoja on rikottu. Esimerkiksi kun kyse on aloista, joilla jäsenvaltiot toimivat autonomisesti. Artikla 7 antaa EUlle toimintavaltuuksia, jotka ovat hyvin erilaisia kuin sen valtuudet, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot tukevat perusoikeuksia silloin, kun täytäntöön pannaan EU-oikeutta. Ja kun ajatellaan päätöslauselmaa ja komission tiedonantoa vuodelta 2003, niin nämä ovat pohja nyt tietojen keruulle, ja mietinnön laatimiselle. Ja tämä kuuleminen on osa tiedonkeruu prosessia. Odottelen puheenvuorojanne ja me haluamme varmistaa, että se, mitä kuulemme tänään, heijastuu myöskin mietinnössä, jonka julkistan sitten maaliskuussa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rova. Sargentini, joka on esitteli ensimmäinen puhuja. Peter Sarto, on, äh, Santo, ei, Sarto, Unkarin kapaministeri, 10 minuuttia. Tisztelt elnök úr, tisztelt äh, képviselő, hölgyek és urak! Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin aivan ensiksi kiittää teitä tästä kutsusta ja mahdollisuudesta keskustella näistä asioista edessänne ja voin kertoa teille Unkarin hallituksen tilanteesta. Haluaisin todella kiittää tästä kunniasta ja huomiosta, jota jatkuvalla tavalla olette kiinnittäneet Unkarin ja Unkarin kehityskulkuihin. Olen iloinen tästä mahdollisuudesta keskustella. Me unkarilaiset pidämme keskustelusta, mielipiteiden vaihdosta ja kunnioittavasta vuoropuhelusta. Se on demokratian pohja. Unkarilaiset eivät ole koskaan paineet keskusteluja tai kiistojakaan. Yksi syistä, miksi liityimme Euroopan unioniin, ja yksi EUn perusarvoista myös samalla koskee sitä, että eturistiriidoista voidaan keskustella demokraattisissa puitteissa ja ne voidaan ratkaista näissä puitteissa. Uskomme, että EUssa kaikilla on oikeus edustaa omia kantojaan ja puolustaa niitä. Tämä on vahva demokraattinen periaate, EUn arvojen vastaista olisi eh, riistää valtiota mahdollisuus puolustaa omaa kantaansa ja käsitystään. Hyvät edustajat, te olette jatkuvalla tavalla valvoneet ja tarkkailleet Unkarin tilanteen kehittymistä. Samalla tavalla Unkarissa me olemme seuranneet ja tarkkailleet tämän valiokunnan työtä. On selvää, että suurimmissa osissa asioista kantamme ovat hyvin kaukana toisistaan. Näyttää siltä, että ymmärrämme kannan, kansan, kansallisen ylpeyden eri tavalla, myös perinteiden kunnioittamiseen, lähestymistavan uskontoon. Meillä on ristiriitaisia käsityksiä myös turvallisuudesta ja rajahallinnasta. Näihin perustuen, hyvät jäsenet, hyvä puheenjohtaja, olen varma, että se mitä jo nyt sanoa, te ette varmaankaan pidä siitä, mutta voin vakuuttaa teille, että unkarilaiset eivät aina pidä siitä, mitä te täällä sanotte, eivätkä unkarilaiset pidä siitä, millä tavalla te hyökkäätte maatamme vastaan. Kun hyökkäätte Unkaria vastaan, hyvät jäsenet, niin edessänne on maa, joka on omalla Voimalla on kuitenkin tullut ongelman osasta ongelman ratkaisijaksi. Olemme tehneet viime vuosina Unkarissa kaikkemme, jotta voisimme panostaa EUn kehitykseen. Olemme tehneet kaikkemme, jotta Euroopan unioni voisi taas saada takaisin ainakin osan menetetystä kilpailukyvystä. 2010 tulimme valtaan ja tuolloin Unkari oli Äh, taloudellisen kuilun partaalla, ja, äh, mutta pysymme pinnalla IMFn ansiosta 12 prosenttia työttömyyttä, 7 prosenttia alijäämä. Sen jälkeen maan hallitus aloitti uuden talouspolitiikan, jota kaikki melkein kritisoivat. Ja näin pääsimme budjetissa taas tasapainoon. Työ on kunnissa ja unkarilaiset ovat liittyneet riveihin ja osoittaneet, että vaikeimmatkin tilanteet voidaan ratkaista. Kaikki lainat on maksettu takaisin. 750 000 ihmistä on töissä enemmän kuin aikaisemmin. Alijäämä on alle 3 prosentin. Aloitimme olemme, aloittaneet uusia työuria Unkarissa ja nyt todellakin Unkari on se maa, jossa työn ja työllisyyden verotus on kaikkein alhaisinta. Hyvät edustajat, me pidämme suorasta puheesta Unkarissa. Uskon, että yksi suurimmista EUn ongelmista on se, että poliittinen korrektius on nyt mennyt vuoropuhelujen rehellisyyden yli ja ohittanut sen. Kyllä meidän pitäisi olla täällä suorapuheisia ja rehellisiä toisillemme ja puhua avoimesti asioista. Jos näin toimimme, voimme ymmärtää, että, että meillä on äh, kysymyksessä asiat, joista, jotka ovat kohtalokysymys EUlle. Unkarilaisilla on aivan erilainen käsitys laitto, laittomasta maahanmuutosta ja sen vaikutuksista kuin miltä tässä valiokunnassa tunnutaan ajattelevan Unkari vastustaa laitonta maahanmuuttoa. Unkari hylkää pakolliset sisäisten siirten kiintiöt. Laiton maahanmuutto on vakava uhka EUn, EUlle. Se on osoitettu viime vuosina 1,5 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa tulee tänne aivan ilman kontrollia. He rikkovat rajamme ja, ja hyökkäävät eh, poliiseja vastaan ja niin, halveksivat lakejamme, eivätkä kunnioita kulttuuriamme, eivätkä elintapaamme. 27 merkittävää terroristi-iskua Euroopassa oli hiljattain 330 ihmistä kuollut, 1300 haavoittunut. ja EUn, EUhun kohdistuu nyt suurin terroristiuhka kuin koskaan. Me emme halua tällaista hyväksyä. Me emme halua hyväksyä sitä, että joudumme elämään jatkuvan terroristiuhkan alla. Unkarilaiset uskomme, että meidän on tehtävä loppulaittomasta maahanmuutosta, meidän on puolustettava Euroopan rajoja ja uskomme Euro- Unkarissa, että turvallisuutta on Euroopassa vahvistettava ja se on palautettava. Me otamme tästä oman osuutemme, olemme käyttäneet 800 miljoonaa euroa tähän mennessä ulkoisten eu rajojen vahvistamiseen, Schengenin rajojen vahvistamiseen, eli että näin olisimme sitten, voisimme noudattaa Euroopan sääntelyjä asetuksia. Tässä valiokunnassa hiljattain tehtiin päätös, joka tarkoittaisi pakollisia, pakollista mm, uudelleensijoittamismekanismia ja Mm, maahanmuuttajien vastaanottoa, jota ei voida peruuttaa. Soros piti puheen täällä, ja hän sanoi, että lähitulevaisuudessa EU, EU on otettava vastaan ainakin miljoona turvapaikan hakijaa. Hän lisäsi myös, mikäli emme ole mukana yhteisessä maahanmuuttojärjestelmässä, se romahtaa. Kukaan ei voi kieltää, etteikö olisi näillä puheilla valiokunnan päätöksellä linkkiä. Nämä ovat vaarallisia ajatuksia Euroopalla. Se voi vakuuttaa ihmismassa aloittamaan matkansa ja valtamaan Eurooppaan. Ja se rajoittaa Euroopan valtioiden suverenisuutta, koska valtiolta otetaan pois päätösvalta siitä, ketä maahan päästetään ja otetaan vastaan ja kenen kanssa halutaan yhdessä elää. Unkarilaisena me haluamme pitää kiinni siitä, että me yksin voimme tehdä tällaiset päätökset. EUn omassa asetuksessakin tämä vahvistetaan, koska nämä asiat on äh, asetettu jäsenvaltioiden valtuuksen alla. Unkarilaiset, äh, unkarilaisena kysymme aina silloin tällöin kansalaisilta kaikkein tärkeimmistä kansan tulevaisuutta koskevista asioista – me emme voi käsittää sitä, että Euroopan parlamentin valitut jäsenet, kansalaisten jä, valitsemat jäsenet kritisoivat hallitusta, eh, kun se kysyy kansalaisten mielipidettä kansallisilla mekanismeilla. Mielestäni on aivan oikein kysyä kansalaiselta sellaista asioista, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. On aivan oikein toimia näin, mikäli hallitukset pyrkivät eh, heijastelemaan kansalaisten tahtoa. Unkarin hallitus, hyvät naiset ja herrat, tietenkin on kysynyt kansalaisilta mielipidettä koskien laitonta maahanmuuttoa. En tiedä kuinka monet teistä tulevat maasta, jossa ihmisiltä on kysytty näistä hyvin tärkeistä asioista. En tiedä, voitteko luottaa ihmisten mielipiteisiin, kun puhutaan maahanmuuttosäännöistä. Kansainvälisellä äänestyksessä Unkarissa kolme miljoonaa vastusti maahanmuuttoa ja kolme miljoonaa kertoi meille myös kannoistaan koskien laitonta maahanmuuttoa ja he vastasivat ei laittomalle maahanmuutolle ja ei pakollisille uudelleensijoittamiskiintiöille. Unkarin hallituksen on edustettava kansalaisten tahtoa. Me jatkamme edelleen Unkarin kansalaisten etujen puolesta taistelua ja Unkarin ja unkarilaisten turvallisuuden puolustamista. Voitte uskoa minua, hyvät parlamentin jäsenet, että teemme kaikkemme, teemme kaikkemme, jotta voisimme estää kaikki päätökset, jotka olisivat unkarilaisten tahdon vastaisia. Hyvät naiset ja herrat, olemme olleet avoimia ja halunneet käydä keskustelua ja tämä tilanne jatkuu tästä syystä. Kiitän teitä tästä kutsusta ja kiitän tästä mahdollisuudesta jatkaa keskustelua. Unkarin hallitus on aina valmis tulevaisuudessakin puolustamaan omaa kantaansa ja unkarilaisten kantoja. Euroopassa on hyvä käydä keskustelua ja on hyvä puhua asioista Tämä merkitsee, että demokratia on pystyssä. Kiitoksia vielä tästä mahdollisuudesta ja huomiostanne. Thank you. And... Kiitos. Ja, ja seuraava puhuja on Marta Adavi. 40 minuuttia. Marta Pardavi Martta Helsingin komiteasta. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kuulijat, paljon kiitoksia kutsusta. On kunnia saada puhua teille. Olen ihmisen ryhmän edustaja. Ryhmän perustettiin vuonna 1989. Me olemme puolustaneet ihmisoikeuksia siitä lähtien. Me suojelemme ihmisoikeuksia pidätettynä ää, rikosoikeuden edessä. Puolustamme oikeusvaltioperiaatte, pakolaisten oikeuksia ja meillä on nimetty Václav Havel-palkinnon ehdokkaaksi. Me olemme saaneet myös Portugalin Gulbekkieli säätiön arvokkaan nimisoikeuspalkinnon. Tämän vuoksi olen täällä. Tällä hetkellä minulla on vaikea esittää kommentteja ministerin puheenvuorosta. Toivon, että voi tehdä sen myöhemmin keskityn asioihin, joista ei ole tähän mielessä puhuttu. On tärkeitä yhteisiä arvoja, joista oli aikaisemmin missä puheenvuorossa vielä puhuttu. Nämä ovat ihmisoikeudet ja periaate. Nämä ovat äh, perussopimuksen toisen artiklan yhteisiä arvoja. Ne ovat sekä Euroopan yhteisön pilareita ja ne myöskin vetävät ovat vetovoimaisia, ne ajavat integraation. Unkarin hallitus on järjestelmällisesti heikentänyt oikeusvaltioperiaatetta sinänsä ja myös tasapainottavia mekanismia. Euroopan unionin arvot ovat yhä voimakkaammin uhattuja, niitä järjestelmästi jätetään kunnettamatta. Vapaat tiedotusvälineet, vapaat tiedotusvälineet ja vapaa kansalaisyhteisö äh, ovat tärkeä vastapaino. Äh, ne pitävät hallituksia vast- vastuullisina. Sitä ei voi taata, ellei meillä ole vapaata tiedotusvälineistä ja vapaata kansalaisyhteiskuntaa. Kansalaisyhteiskunnalla on monia rooleja. Yksi niistä on erityisen tärkeä. Ja meidän täytyy puhua totta vallanpitäjille – ihmisoikeusjärjestelmä, me olemme yksilöitä ja me olemme yhteisöä kokonaan suotana, kun valta pyrkii ulottamaan lonkansa liian pitkälle ja vaarantaa artikla kahden arvoja. Ja sehän on syy, miksi olemme täällä tänään. Kun kuulen, että Unkarin hallitus esittää argumentin ja väitteet kuvaten tätä keskustelua poliittisena hyökkäyksenä, ja näin Honkarille tässäkin asia on kuvattu, tai kuvataan puuttumisena sisäisiin asioihin, jäsenmaiden toimivaltaan puuttumisena. Niin Unkarin hallitus mielestäni pikemminkin vaarantaa yhteisiä arvojamme. Kansalaistehtävään äh, rohkaista Euroopan instituutioita, hallituksia ja muita toimimaan – yhteisten arvojen ylläpitämiseksi, kriittisten monimuotoisten näkemysten alue on nopeasti ja huolettavasti kutistuttunut, erityisesti viimeisen vuoden aikana. Tähän kuuluu erittäin aggressiivinen hyökkäys ja erittäin aggressiivinen propagandakampanja kansalaisyhteiskuntaa vastaan, joka alkoi 2013. Ja on joukko toimijoita pelotella ja viedä uskottavuutta kansalaisjärjestöiltä, jotka pyrkivät pitämään hallitusta vastuussa ihmisoikeusvelvollisuuksista, korruptiosta, ympäristön suojelusta, demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteesta. Muistatte varmaan nämä poliisitutkimukset, joilla oli perusteita jopa poliisiin, vierailut kansalaisjärjestöissä, jotka, kansalaisjärjestöt, jotka olivat Norjasta rahoituista, on myös muita toimia, joissa pyritään painostamaan itsenäistä kansalaisyhteiskuntaa. On myös perusteettomia syytöksiä, joita hallitus tai johtava puolue Fidesz tai harhaanjohtavaa tai epätotta rapo- raportointia hallituksen puolesta tai hallituksen tukemalta medialta, hallituksen tiedotuskampanjat viimeisenä vuosina ja tänä vuosina. Muistatte, siinä täytettiin Unkari kyltäjällä sanotaan, että lopettakaa Brysselin puuttuminen ja halutaan lopettaa kuuleminen. Ja, ja maita on pelosteltu tällä pahalla, pahalla maahanmuuttojuonella. Tässä on kohtalainen yksilöt ja ryhmät, jotka ilmoittavat näkemyksiä, jotka ilmoittavat näkemyksiä julkisista asiasta, jotka eroavat Unkarin hallituksen näkemyksistä. Tämä ei ole mikään tapa kunnioittaa yhteisiä arvoja ja Euroopan demokratiaa. YK on ihmisoikeuspuolustajan ja tuli Unkaria julkaisi raportin tämän vuoden maaliskuussa, jossa hän ilmaisi huolensa jatkuvasta stigmatisoinnista, joka kohdistuu ihmisoikeuspuolustajiin ja mitä hyytävä vaikutus sillä täällä lietsovalla kielellä on, että hallitus käyttää, miten se vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen ja toukokuun päätöslausumassaan Euroopan parlamentti pyysi Unkarin parlamenttia vetämään silloin ehdotettua lainsäädäntöä, joka koski ulkomaalaista, ulkomaista rahoitusta, kansalaisjärjestöä ulkomaista rahoitusta, mutta kuitenkin Unkarin parlamentti hyväksyi tämän lainsäädännön tämän kansalaisjärjestöjen vastaisen lain, kuten se tunnetaan, kuten luultavasti tiedätte, koska tähän on niin paljon huomiota, ei ainoastaan Unkarissa, vaan globaalisti tämän lain mukaisesti mikä tahansa kansalaisjärjestö, joka saa noin 23 000 euroa ulkomaista rahoitusta, sen täytyy rekisteröityä ulkomailla rahoittamana järjestönä. Se voi tulla komissiolta tämä ulkomainen rahoitus tai YK elimiltä, se on yksityisiltä säätiöltä, yksilöltä, ukrainalaisilta yksilöltä, jotka asuvat ulkomailla tai kansalaisilta, jotka ovat päättäneet tukea kansalaisyhteiskuntaa ulkomailta tämä leimaus ulkomaalaisten rahoittama. Tämä täytyy laittaa kaikkiin julkaisuihin, printteihin, digitaalisiin julkisiin. Jos tätä ei noudata, tämä johtaa oikeusmenettelyyn, joiden pohjana voi olla sakkoja. Tämä johtaa siihen, että tuomioistuin purkaa järjestön Venetsian komitea ilmaisi lopullisen mielipiteen se viikon sen jälkeen, kun laki hyväksyttiin, todettiin, vaikka lailla saattaisi olla legitiimiä tavoitteita, sitä ei voida käyttää stigmatisoimaan kansalaisjärjestöjä, rajoittaa niiden toimia, ha, ha, mahdollisuuksia harjoittaa toimia. Tämä lainsäädäntö on suhteeton ja tarpeeton pu, puuttuminen järjestäytymisoikeuteen, mielipiteen, vapaaseen mielipiteen ilmaisuun. Ja tämä on syrjivä. Ja komissio päätti aloittaa rikkomusmenettelyyn tämän kansalaisjärjestö vastaisen lainsäädännön pohjalta ja tällä hetkellä monet kans unkarilaiset järjestöt ilmaiset julkisesti näkemyksessä, että tämä lainsäädäntö on täysin tarpeeton demokraattisessa yhteiskunnassa, se stigmatisoi ja se on haitallinen. On tarpeetonta, koska Unkarin kansalaisyhteiskunta on ja se on seurattava Unkarin lainsäädännön mukaisesti. Se on stigmatisoivat tätä järjestöt, jotka työskentelevät Unkarin yhteiskunnan edun nimissä käyttäen resursseja, jotka saavat ulkomailla, ovat uhkamaalle. Ja se on haitallinen, koska se vie vastavuorosta luottamasta yhteiskunnassa. Siinä kyseenalaistaan ilmaisuvapautta. On syytä pelätä, että uusi lainsäädäntö ei ole viimeinen askel usean vuoden hallituksen kampanjasta itsenäistä kansalaisyhteiskuntaa vastaavaan päinvastoin. Tämä on uusi askel pitkässä prosessissa ja se on läheisesti mallinnettu Venäjän lähestymistavan kanssa. Tämä kansalaisjärjestöjen äh, vastainen laki on erittäin samansuuntainen kuin Venäjän ulkomaalaisen rahoituksen vastainen lainsäädäntö, joka on johtanut siihen, että kansalaisjärjestöjä on suljettu Venäjällä. Ei, ei ole ainoastaan, että tämä lainsäädäntö on hyvin venäläistyyppinen, häpäisykampanjat kansalaisjärjestöjä vastaan, kuten omaani, ovat hyvän samanlaisia kuin mitä Venäjällä harjoitetaan, ja tämä on erittäin huolestuttavaa. Äskettäin hallitus on alkanut viitata kansallisiin turvallisuusriskeihin. Marraskuun lopulla pääministeri ja muut hallituksen ministerit puhuivat siitä, että ovat antaneet eh, kotimaisille ja ulkomaalaisille tiedusteluviranomaisille, että pitäisi selvittää miten Sorosin verkostolla on kytköksiä niin sanottuun Brysseliin, kuten Euroopan parlamenttiin ja komissioon. Unkarilaisena kansalaisena olen tai surullinen ja huolestunut siitä, että sen sijaan, että lisäisimme suvaitsevuutta Unkariin, hallitus lietsoo suvaitsemattomuutta veronmaksajan rahoilla. Tämä Brysselin vastustaminen, koko sivun mainokset ja kaikki nämä mainos, ulkomainonta, ka- kitämme lisää vierasvihaa ja suvaitsemattomat ovat erittäin korkealla tasolla Unkarissa maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden, erityisesti muslimien vastainen kampanja on luonut paljon vihaa yhteiskunnassa. Pienessä yhteisössä paikalliset asukkaat ovat estäneet esimerkiksi muuta, kyllä muutamaa pakolaista viettämään lomapäiviä kylässä. Ja paikallisestuksen mukaan turvapaikanhakijoiden pitää näyttää rokotustodistuksia. Tulee radikaalit, ehkä rasistiset näkemykset esiintyvät monissa osissa Eurooppaa epäilemättä. Siellä hallitukset eivät tarjoa polttoainetta näille näkemyksille veron maksarahoilla. Unkarin hallitus asettaa huolestuttavan ja vaarallisen esimerkin ihmisoikeuksien suojeluun ja oikeusvaltion suojeluun. Minun maastani on tullut usein siterattu esimerkki epäliberaalista maasta Euroopan ytimessä. Euroopan unionissa me näemme tätä esimerkkiä seurataan muualla EUssa, erityisesti Puolassa, mutta ei ainoastaan siellä. Vuosien aikana ja tänä vuonna Euroopan komissio on aloittanut rikkomusmenettelyt useamman ihmisoikeus- ja oikeusvaltiorikkomuksen vuoksi Unkarissa, mutta nämä rikkomusmenettelyt eivät vaikuta tai korjaa systemaattisia oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksia tai ihmisoikeuksien rikkomuksia. En ole voinut puhua näistä monista ydinkysymyksistä, mutta ne on hyvin dokumentoitu ja kiinnittäisin huomiota niihin työkaluihin, joita meillä on ongelmien ratkaisemiseksi ennen kuin on liian myöhäistä. Kiitoksia. Thank you very much. Now we listen to Professor Gabor Poliak, University. Ja nyt äh, professori Polja Gabor Pätsin yliopistosta. Hän on media, median seuraaja, hän monitoroi mediaa. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Minä olen täällä puhumassa Unkarin mediatilanteesta, julkisesta tilanteesta – Millä on erilainen kanta tästä tilanteesta ja tämän keskustelun laadusta unkarilaisten kanssa. Tähän kuulitte ministeriä, mutta kohta saatte sitten nähdä, mitkä ovat minun argumenttini. Usein kysytään, onko Unkarissa lehdistön vapautta. Ja minä sanoisin, että meillä on jotain, joitain vapaita lehtiä vielä, mutta ei lehdistön vapautta. Lehdistön vapaus on muutakin kuin se, että muutama toimittaja taistelee vapauden puolesta. Eli jos on lehdistön vapaus, silloin kaikilla toimittajilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada erilaisia tietoja. Fides haluaa legitimisoida mediapolitiikkaansa toteamalla, että se haluaa luoda median tasapainon lainausmerkeissä. Eli se haluaa muka vahvistaa hallituksen myönteistä lehdistöä ja sortaa vasemmistomediaa. Tällainen mediapolitiikka sopii lehdistövapauteen ainoastaan, jos tavoitteena on rikastaa julkista keskustelua ja tuoda siihen uusia näkökulmia. Mutta todellisuus on täysin erilainen. Median tasapaino on toteutettu niin, joka antaa valtiolle rajattoman pääsyn resursseihin ja se voi valita toimijat mediassa, ja samalla rajoitetaan taloudellisia resursseja, jotka ovat saatavana toisille. Eli tämä on mediapolitiikkaa, jossa katsotaan mediaa ainoastaan poliittisen viestinnän välineenä. Kaikki kritiikki katsotaan hyökkäykseksi ja silloin stigmatisoidaan kritisoijat ja heidät leimataan pettureiksi tai ulkomaisiksi toimijoiksi. Tämä on mediapolitiikkaa, jossa, joka uskoo tiettyihin totuuksiin horimatta sen sijaan, että käytäisiin keskustelua. Unkarin mediassa on tapahtunut suuria muutoksia vuodesta 2010. Vuoden 2008 talouskriisi heikensi Unkarin mainosmarkkinoita ja ei enää ollut, se ei enää ollut riittävän houkutteleva länsimaisille investoijille. Ulkomaiset yritykset jotka myivät osuutensa mediasta, esimerkiksi Deutsche Telekom, niin ne tiesivät, että heidän, jäl- heidän jälkeensä tulisi liikemiehiä, joilla oli läheiset suhteet Fideshin, esimerkiksi Andrew Waino, joka omistaa Unkarin kasinolisenssit. Ja Merin Sharos, joka on Orbanin kotikaupungin pormestari ja ystävä, ja sitten Unkarin keskuspankin johtajan poika. Eli muutama fakta Unkarin mediajärjestelmästä. Tämän osa suurempaa mosaikkia, jota kutsutaan pehmeäksi sensuuriksi. sinänsä ne eivät ole riittäviä, jotta voitaisiin kuvata tätä monimutkaista prosessia, jonka kautta Fidesz haluaa ottaa koko median haltuunsa digitaalisesta televisiosta ja paikallisradioista ja sanomalehtien jakeluun saakka. Median muutokset johtuvat poliittisesta väliintulosta. Eli yksi kahdesta suuresta TV-kanavasta TV2 on Andrew Weinerin omistuksessa. Weiner omistaa myöskin ainoan kansallisen radiokanavan ja kaksi alueellista sanomalehteä ja yhden tabloilehden. Ja vuonna 2014 Weiner ei ollut mukana Unkarin mediamarkkinoilla. TV2 on saanut eniten mainostuloja ja tämä on epäsuhteessa sen markkinakattavuuteen. Ja jos katsotaan RTL Klubia, joka on sen tärkein kilpailija ja jolla on enemmän katsojia, niin siihen verrattuna TV2 käytetään 20 kertaa enemmän varoja mainostamiseen. Joka kuussa 2016 itävaltalainen investoija sulki tai lopet, lakkautti sanomalehden, jolla oli suuri levikki. Siinä kritisoitiin hallitusta ja siellä oli paljon tutkivaa journalismia. Se suljettiin ilman varoitusta. Ja kahta viikkoa myöhemmin kustantaja, joka omistaa myöskin alueellisia sanomalehtiä, joutui toisen yrityksen haltuun ja sitten tämän vuoden maaliskuussa Orbanin ystävä otti haltuunsa opimuksen. Eli Mesaruksesta tuli 12 paikallislehden omistaja ja muiden lehtien ja televisiokanavien ja radiokanavien lisäksi. Mesarus ansaitsi 340 miljoonaa euroa, mutta hän ei ole ollut mukana Unkarin mediamarkkinoilla ennen vuotta 2014 hallitusmielinen sanomalehti saa lähes 90 prosenttia tuloistaan valtion mainoksista. Mitään tilinpitotietoja ei ole saatavilla siitä, kuinka paljon lehteä luetaan. Valtion mainoksia yhtä paljon myöskin viikkolehdissä. Ja Mesarosin, Mesaros saa myöskin lähes puolet tuloistaan valtion mainoksista. Valtion mainokset joissa ei oteta huomioon yleisön määrää. Se on tietysti kielletty valtiotuen muoto. Ja Euroopassa on välineitä, joilla voidaan oikaista valtion tukea, jotka vääristävät markkinoita ja rikkovat median vapautta. Vuonna 2017 haastateltiin toimittajia ja todettiin, että monet toimittajat tukevat hallitusta ja näin vastustetaan henkilöitä ja tahoja, joista hallitus ei pidä. Monet haastattelut totesivat, että media koordinoi keskenään ja vaihtaa tietoja työstään. Mediamarkkinoiden muuttuminen ei olisi ollut mahdollista ilman päätöksiä, joita medianeuvostossa tehtiin, ja tämä elin, joka luotiin vuonna 2010, on täynnä Fidesin nimeämiä henkilöitä. Sen päätökset, jotka liittyvät radiotajuuksien jakeluun ja fuusioihin mediamarkkinoilla, neuvosto on aina tukenut yrittäjiä, jotka ovat lähellä hallituspuoluetta. Ja monta kertaa siellä on myöskin jätetty huomiota lait. Ja mitä tulee AV-direktiiviin, Euroopan toimielimillä on mahdollisuus määritellä riippumattomuus. Se ei ole pelkästään muodollinen vaatimus, vaan direktiivissä on myöskin välineitä, joilla valvotaan tämänhetkistä toimintaa ja päätöksiä, joita sääntelijät tekevät. Euroopan mediajärjestelmässä julkinen media on erittäin tärkeä lähde, joka takaa tiedon monimuotoisuuden, mutta Nämä instituutiot ja palvelut on helppo alistaa poliittisiin tarpeisiin. Ja rahoitus, joka ei liity palveluiden suorituksiin eikä ole läpinäkyvä eikä sitä valvota, siihen liittyy aina silloin poliittisen vaikutuksen riski. Ja tämä rahoitus aiheuttaa myöskin talousvääristymiä mediamarkkinoilla. Ja tässä rikotaan myöskin valtion apusääntöjä Euroopassa. kun ajatellaan tätä rahoitusta, niin siellä ei noudata mitään näistä säännöistä. Komissiolla on välineet ryhtyä toimimaan tätä tilannetta vastaan. Ja tekemällä niin, se voisi rajoittaa toimia, jotka ovat johtaneet tähän valtion propagandaan. Tässä järjestelmässä autoritaarinen hallitus heikentää tärkeitä osia oikeusvaltiosta – se on ottanut haltuunsa kokonaisia aloja taloudesta ja yrittää päästä eroon kaikesta autonomiasta. Eurooppalainen keskustelu Unkarin mediatilanteesta, joka on jo kestänyt vuosia, osoittaa selvästi, miten autoritaarinen hallitus voi toimia Euroopassa. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja me tarvitsemme selkeitä sanoja. Kiitos. Thank you. And now... Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron viimeiselle pohjalle Santo Miklosille, joka on perusoikeuskeskuksen johtaja. Täällä on 10-12 minuuttia aikaa. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, Puheenjohtaja, hyvä ministeri, hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta ja tästä kutsusta julkisen politiikan analysointikeskuksen johtajana haluaisin puhua teille niistä tosiasioista ja poliittisista tosiasioista, joita maahamme liittyy ja antaa teille mahdollisesti uuden lähestymistavan koko tähän kysymykseen, josta täällä keskustelemme. Mutta minulla on todella ilo olla osa täällä ja osallistua keskusteluun. Haluaisin ehdottaa, että palaamme alkuun vuoteen 2010. Vuoden 2010 parlamenttivaalit vietiin läpi edellisen vaalilain perusteella. Se on sekajärjestelmä. Fides ja KDMP olivat hallituskoalitiossa ja saivat kahden kolmasosan voiton. Ensimmäisen ja toisen kierroksen, ei vain toisella kierroksella, ihmiset tiesivät äänestäessään, että jos he äänestävät yksittäisien jäsenten puolesta, Viktor Orban ei saa absoluuttista enemmistöä, vaan kahden kolmasosan enemmistön Unkarin perustuslaki ja, ja perinteet merkitsevät, että kahden kolmasosan enemmistö antaa oikeuden muuttaa perustuslakia ja perussäädöksiä. Sanon tämän siksi, että monet niistä asioista, joista täällä keskustellaan, liittyvät prosessiin, joka alkoi vuonna 2010 2011. Uusi parlamentti muutti perustuslakia ja hyväksyi uuden perustus, perustuslain, uuden medialainsäädännön, muutti laki, vaalilainsäädäntöä ja oikeuslaitosta koskevia lakeja. Voisin jatkaa vielä tätä luetteloa. Kaikki nämä päätökset joutuivat raskaan kritiikin kohteeksi sekä kotimaassa että myös kansainvälisesti, erityisesti mm, Unkarin oppositio puolueiden ja taholta ja, ja älymystön taholta poliittisen spektrin ulkopuolelta että tämä voitaisiin nähdä tällaisena optisena harhana, ikään kuin että Unkari joutui huomioon kohteeksi kaikkien näiden rikkomusmenettelyiden takia, mutta haluaisin muistuttaa teitä jostakin asiasta. Katsoin tänä, tällä viikolla tilastoja, jotka koskevat rikkomusmenettelyjä viimeisten kymmenen vuoden aikana Unkariin. Ei ole ollut listan kärjessä eikä pohjalla – kun ajatellaan näitä avattuja rikkomusmenettelyjä ja kesken olevia menettelyjä. Viimeisimmät luvut vuodelta 2016 osoittavat, että mm, rikkomusmenettelyjä Euroopan unionissa oli 1570, 57 niistä koski Unkaria. Unkari on näin ollen siellä 16. 3,6 prosenttia kaikista rikkomusmenettelyistä koskevat Unkaria. On aivan selvää, että on oikeudellisia riitoja kotimaisen ja EU-lainsäädännön välillä, mutta ei tämä ole Unkarissa sen tavanomaisempaa kuin Saksassa tai Espanjassakaan, jotka useimmiten ovat tämän luettelon kärkipäässä. Mikä on koko tämän keskustelun pohja? On aivan selvää, että nämä poliittiset menettelyt ja kritiikki, joka on kohdistunut Unkariin, ja myös näihin laittomiin rikkomusmenettelyihin perustuvat seuraavalle asialle. Peruskysymys kuuluu näin. Unkarin parlamentti, Unkarin hallitus tekivät nämä päätökset, mutta oliko niillä oikeus tehdä nämä päätökset, koska yksi osapuoli sanoo, että nämä asiat kuuluvat Euroopan toimivaltuuksiin. Ja Euroopan toimivälinten tehtävä on valvoa asiaa ja tehdä päätöksiä. Eihän tämä ole keskustelu, joka koskee demokratiaa tai oikeusvaltiota. Tämä keskustelu koskee kansallista suvereenisuutta. Valitettavasti perustavaa laatua olevat lailliset ja sosiaaliset asiat eh, ovat epäselviä. Ei ole selvää, mikä on eksklusiivisten jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva asia ja mikä on Euroopan toimivaltuuksiin kuuluva asia. Puhutaanpa tästä, eh, niin, niin, tästä puhutaan hallitusten välillä Brysselissä, mutta myös monissa jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimissa jos jäsenvaltioiden perustuslaki on ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. Tämä on hyvin keskusteltu asia. Tietenkin Luxemburgin tuomioistuin sanoi, että tämä on ainoastaan heidän toimivaltuuksiinsa kuuluva asia tehdä nämä päätökset. Näissä asioissa monissa jäsenvaltioissa kuitenkin on perustuslaki ja tuomioistuimia, jotka ovat sitä aivan päinvastaista mieltä, että toimivaltuudet ovat heillä eikä Luxemburgilla. Miksi? hallitukset ovat unohtaneet eh, puolustaa näitä päällekkäisiä toimivaltuuksia. Miksi ei tähän asiaan ole puutut? Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni ja sen oikeudelliset edeltäjänsä ähm, pitäytyvät eh, taloudellisessa yhteistyössä ja taloudellisen äh, buumin aikana nämä kaikki säännöt, jotka liittyvät vapaaseen työvoiman ja pääoman ja muun liikkuvuuteen. Monet näistä säännöistä harmonisointiin ja niistä tuli toisesta EU-lainsäädäntöä. Kaikki, mitä tapahtui näiden taloudellisten hyvien vuosien aikana, näissä puitteissa keskustelut suvereenisuudesta eivät oikein olleet pinnalla. Ne eivät olleet keskustelun aihe, mutta viimeisten 15 vuoden aikana yhä enemmän haasteita on tullut Euroopalle entiset kommunistimaat ovat liittyneet Euroopan unioniin ja näissä on hyvin erilaisia oikeudellisia poliittisia kulttuureja, hyvin erilaisia näkemyksiä myös suverenisuudesta, kun ajatellaan maata, joka itsenäistyi vuonna 1989 on selvää, että kansallinen suvereenisuus ja kansalliset toimivaltuudet merkitsevät aivan eri asioita kuin maalle, jonka ei koskaan tarvinnut olla kommunismin kommunistisen järjestelmän alla puolta vuosisata. Sitten tietenkin tällaisen ja rahakriisi ja Euroopan unionin geopoliittisen roolin murentuminen ja EUn perustuslaillinen prosessi ja sitten tietenkin kaikkein kuumin peruna, eli tämä massiivinen maahanmuutto. Kaikki nämä asiat ovat tehneet tilanteen monimutkaisemmaksi verrattuna hyvinvoivaan taloudellisen boomin aikoihin. Tuolloin ei tarvittu tällaista keskustelua kansallisesta itsemääräämisoikeudesta ja suverenisuudesta toimivaltuuksista. Nämä asiat eivät ole pinnalla, vaikka ne olivatkin olemassa – Suvereenisuus ja kansalliset eksklusiiviset toimivaltuudet ovat nyt pulpahtaneet pinnalle ja palanneet agendaan. Mitään ratkaisuja usein ei Brysselistä ole tarjottu ja näin ollen jäsenvaltiot ovat ajatelleet, että he voivat paremmin ratkaista itse nämä kansalliset ongelmansa ja eurooppalaisetkin ongelmansa tällaisesta tilanteesta nämä keskustelut alkoivat. Nämä tärkeät päätökset, joita tehtiin jäsenvaltioissa, koskevat usein julkispolitiikkaa, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Voiko kansallinen parlamentti tällaiset päätökset tehdä? Onko sillä eh, toimivaltaa näissä asioissa voi, vai ovatko nämä pikemminkin asioita, jotka kuuluvat eurooppalaiselle tasolle, kun puhumme suvereenisuudesta? meidän on sitten välittömästi vastattava seuraavaan kysymykseen. Kun ajatellaan näitä eroja suvereenisuuden määrittelyssä, on eroja myös siinä, miltä maailma näyttää, kuinka katsomme ympäröivää maailmaa. Tammikuussa 2016 Euroopan parlamentti julkaisi lausuntonsa ja siteeraan sitä tässä Perussopimukset eivät tarjoa selkeää määritelmää perusperiaatteita varten. Kansallisella sovereigniisuudella on rajansa, vai onko niin, että Euroopan arvojen, pitäisikö niiden kunnioittaa kansallista identiteettiä vai on toisinpäin? Kansallinen identiteetti ja eurooppalaiset arvot usein ovat ristiriitaisia, sanoi yksi, yksi osapuoli sanoi, että monikulttuurinen yhteiskunta, joka perustuu puolueettomuuteen, tasa-arvoiseen tarvitsemme tasa-arvoista Eurooppaa. Sitten toinen osapuoli on sitä mieltä, että tarvitsemme sellaisen Euroopan unionin, jossa kunnioitetaan jäsenvaltioiden suverenisuutta ja kansallisia toimivaltuuksia. Kansojen Eurooppa, kansalaisvaltioiden Eurooppa, nämä ovat nämä eriävät näkemykset ja tämä on kaikkien ongelmien juuri ja syy erilaiset käsitykset kansallisesta suvereenisuudesta ovat juuri tämä riidan alku. Toki voidaan puhua oikeudellisesti, mitä täällä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa todetaan. Lukács arkistoihin kohdistuva uhka on valtava, kun ajatellaan oikeusvaltiota – meidän on nyt todella puhuttava eurooppalaisista arvoista. Meidän on puhuttava siitä, mitä ymmärrämme oikeusvaltiolla ja mitä ymmärrämme ihmisoikeuksilla. Tämä olisi reilumpaa ja suorempaa. Tämä olisi sellaista julkista keskustelua, johon mielelläni osallistuisin. Straight to the discussion with members. Kiitoksia. Nyt aloitan keskustelun jäsenten kanssa. Aloitan koordinaattoreiden kanssa ja todettakaa, pitäkää mielessä, että meillä on aikaisemmin kerrattomilla varjasittelijat, korvat koordinaattorit ja kaikki tämä on järjestetty etukäteen. Eli ensimmäisenä kaksi minuuttia tiukasti, kaksi minuuttia. Jotkut eivät pääse puhumaan ihan lopussa. Lopetamme 10.40. Pyydän, että pety, ja jos teitä puhuta puhumaan lopussa. Eli tiukasti kahden minuutin rajoissa EPP ja Rova Holmaa ja pyydän. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ministeri, kiitoksia ensinnäkin siitä, että Unkari nyt on tullut tänne ihan Unkarin edust- hallituksen edustajan kan- kanssa kautta. Tämä on erilaista kuin monien muiden tilanne. He eivät joko tule ollenkaan paikalle, tai sitten esimerkiksi Panama-valiokunnassa on ollut ihmisiä, jotka ovat kieltäytyneet vastaamasta kysymyksiin. Ja kunnioitan myöskin sitä, että kun ajatellaan näitä rikkomusmenettelyitä, toisin kuin Puolan hallitus, te olette hyväksyneet Venetsian komission. Ja en nyt oikein ihan ymmärrä suoraan sanottuna sitä, miksi Puola on tuettu, vaikka se ei ole tehnyt näin. Sehän olisi parempi esimerkki. No, kaikilla on tästä oma käsitys. Eli haluaisin nyt, että kun ajatellaan puolen kysymystä, niin olisi hyvä, että olisitte meidän puolellamme, jotta tämäkin hallitus avautuisi Venetsian komissiolle. No, mielestäni erittäin hyvä on talouskehitys, jota on tapahtunut ja josta myöskin kansalaiset ovat alkaneet hyötyä. Näistä luvuista näkyy selvästi, että esimerkiksi PK-yritysten palkat ovat viime vuonna nousseet lähes 14 prosenttia. Se on jo erittäin epätavallista. Ja tämä on myönteistä yhteiskunnallista kehitystä. Monet kansainväliset luottoluokituslaitokset ja muutkin järjestöt ovat pitäneet tätä tilannetta myönteisenä. No, ongelmallista on tämä, miten käsitellään laitonta maahanmuuttoa ja samalla sitten maahanmuutto ja terrorismi käsitellään samassa paketissa. Eli tämä on aika yksipuolinen toimintatapa. Terroristit käyttävät kaikkia keinoja. He käyttävät hyväkseen maahanmuuttovirtoja, he käyttävät myöskin lentokoneita ja junia ja linja-autoja ja kaikkia mahdollisuuksia, joita heillä on. Mutta se, että nämä asiat yhdistetään näin toisiinsa, niin silloin maahanmuuttajatkin ovat samalla linjalla kuin terroristit, ja tätä ei voida hyväksyä, koska tästä saa sellaisen vaikutelman, että kaikki maahanmuuttajat ovat terroristeja. Eli nyt pyytäisin, että tätä sanamuotoa muutetaan ja että Unkarissa ei enää hyväksytä tällaista sanamuotoa. We have... Selvä. Täytyy pitää aikarajoista. Kaikki puheet olivat erittäin kurinalaisia. Pyydetään 20 minuutista SND ja niiden myllää. Miniszter úr, engedje meg, hogy két rövid kérdést tegyek föl. Kiitos. Ihan lyhyitä kysymyksiä nopeasti. Se 27. lokakuuta pääministeri ilmoitti Unkarin radioissa, että niin sanotulle Soros-organisaatiolle, niin kuin hän niitä kutsuu, näitä, niitä täytyy valvoa. Valtion turvallisuusorganisaatioiden täytyy valvoa näitä järjestöjä. Tarkoittaako tämä sitä, että hallitus salakuuntelee järjestöjä, poliitikkoja, joiden he uskovat olevan yhteydessä herra Sorosiin. Tarkoittaako se sitä, että poliittista oppositiota ei pidetä enää demokraattisen opposition osana, vaan ulkomaisina agentteina, vihollisena? Muutama päivä sitten Brysselissä lehdistökonferenssissa sanottiin, että näissä kuulemisissa nämä äh, kuulemiset ovat noita vainoja, jotka muistuttavat kommunistien äh, valeoikeudenkäyntejä. Onko tämä noita vainoa täällä? Onko tämä vain joku kommunistien äh, tuomioistuin? Rauha Stevens, herra Jurek, te edustatte, te edustatte Stevensia, pyydän anteeksi kaksi minuuttia. Dziękuję. <clears throat> Przede wszystkim chcę podziękować e, za... Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä siitä, että olette paikalla. Teillä on erilaisia näkemyksiä, sen kuulimme, ja tämä nyt on hyvä esimerkki monimuotoisuudesta kun ajatellaan Unkarin keskustelua. Sijartolle yksi kysymys. Mitkä ovat syyt sille, että hallitus on tehnyt näitä uudistuksia? Te korostitte tätä talouskasvua ja totesitte, miten kansalaisyhteiskunta ja mediat toimivat, mutta – Tässähän puhutaan lähinnä opposition kannoista, mutta harvoin hallituksen kannoista. Eli kertokaa meille, mikä on hallituksen kanta. Tämä on kysymys Pardaville ja Helsingin komitealle. Mitä teiltä puuttuu, kun ajatellaan tätä toimintaa? Mitä te ette pysty nyt tekemään Helsingin komiteassa? Eli kertokaa ihan konkreettisesti. Ja sitten pojakille kysymys. miten tämä valtion mainospolitiikka toimi sosialistihallituksen aikana? Eli pystyttiinkö silloin mainostamaan kaikissa lehdissä, vai onko tämä tilanne nyt muuttunut? Ja sitten vielä johtaja Santolle kysymys. Unkarilaiset kansalaisjärjestöt ovat Ovatko ne samalla kannalla vai eri? Vai ovatko kaikki kansalaisjärjestöt kriittisiä hallituksen suhteen? Ehkä on kansalaisjärjestöjä, jotka eivät ole tällä kannalla, minkä juuri kuulimme. Ja sitten Holmaerille yksi kysymys. Eli pyytäisin, että kun kommentoidaan Puolaa, niin silloin ei, tässä ei ollut mitään kysymyksiä. Nyt siis onko going over two minutes? No one is... Kukaan ei ylitä kahta minuuttia. Näin se on. Te olette estäneet kysymyksenne. Alden varjaesittelijä Alden puolesta. Herra Michel, kaksi minuuttia. Seitsemän vuotta on kulunut siitä, kun havaitsimme teidän viranomaisten tekemät ylilyönnet Euroopan arvojen suhteen meidän mielestämme. Ne rikkovat perussopimusta ja liittymiskriteerejä, jotka minun tietääkseni olette vapaasta tahdostanne allekirjoittaneet tähän mennessä. Keskustelut Euroopan viranomaisten kanssa ovat vain johtuneet teidän puolestanne muutokauppaan ja valheellisiin syytöksiin EUn taloutta kohtaan. Hyvä ministeri, olette esittelleet tämän saman kyynisen provosoivan esityksen tänään. Juhlitte tätä toimintaa kansalaisten keskuudessa. Se on epäsopiva EUta kohti. Esimerkiksi vaikenette siitä, että Unkari on hyötynyt laajasti Euroopan rahastoista, joilla on perun, per, parannettu kansallisten asemaa. Nämä niin sanotut kansalliset konsultaatiot, joita ja viranomaisen järjestävät, kuten tämä Soros-suunnitelma ja, ja Brysselin operaatio, ovat vain kansallis, kansalaisten kuulemisen välineellistämistä, propagandaa minä, minä olen vakuuttunut siitä, että totuus on se, että teidän käsityksenne demokratiasta ei enää vastaa Euroopan arvoja eikä tekstiä, jossa ne määritellään ja jossa ne perustetaan. Olen aivan järkyttynyt, kun huomaan, että teidän käsityksenne ihmisarvosta ja demokratiasta johtaa väistämättä sellaisen äh, hallituksen toimintaan, jota voidaan luonnehtia ainoastaan enemmistön tyranniaksi. 71 artikla ei totea muuta kuin edellyttää suoraa reilua vuoropuhelua niin, että hyväksyisitte poli- politiikkaanne niin, että se sopeutuu perusoikeuksiin, jotka te olette hyväksyneet liittymällä Euroopan unioniin. Hyvä ministeri, vaadin teitä noudattamaan menettelyjä, joiden kautta voisitte kunnia, kunnialla palata eettiseen ja lailliseen EUn puitteistoon. Ministeri, kysymykseni on yksinkertainen. Sanotaan aina, että haluatte osallistua keskusteluihin eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Oletteko valmiita siihen, että toteutetaan artikla 7.1. Koe. Koen varjoesittelijän Rava Vergier. Rava kaksi minuuttia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kansalaisten kuuleminen ää, kansanäänestyksellä on ehkä hyvä tulos. Sitä on selle, että hallituksemme ei ottanut 2005 kansanäänestyksen tuloksia, mutta kysymys on keskustelusta eikä sen instrumentalisoinnista. Eli kysymys on siitä, miten kysymykset esitetään. Jos kysymykset eivät ole harhaisia ja jos vastaukset koskevat kysymystä, esimerkiksi nämä kysymykset maahanmuutosta, että sen suhteen olen täysin samaa mieltä, Rova Holmaajan sanoi. Haluaisin sitä kysymykseen. on keskustelun puutteessa. Miten te selitätte turvapaikanhakijoiden määrän Unkarissa, joka on suuri ja erittäin alhaisen määrän suojelua, joka on myönnetty, joka on yksi Euroopan alhaisempi. Miten te oikeutatte hyökkäykset kansalaisjärjestöjä vastaan, jotka pitävät huolta näistä pakolaisista Unkarin rajoilla, äh, Unkarissa rajoilla? Teidän kampanjanne ovat erittäin aggressiivisia EUta vastaan, vaikka Unkari on netto maksujen saaja yksi viidessä suhteessa. Miten te suhteutatte käyttäytymisen muita eurooppalaisia kohtaan, jotka ovat nettomaksajia Unkarin suuntaan? Mitä teille merkitsee järjestäytymisen vapaus? Kansalaisjärjestöt ovat demokratian ollenlainen ankkuri ja miten te rohkaisette, rohkaisette kansalaisjärjestöjen osallistumista mielipiteen muodostamisen kunnioittain yhdistymisoikeutta. Ja kansalaisjärjestöt vaikuttavat olevan yhä enemmän. Niitä vastaus näyttää olevan tämän pään pannuja. Mitä kansalaisjärjestöltä kysyisin, mitkä ovat käytännöt hakemat meidän törmäyttä ja kun Unkari liittyy EU, se liittyy sen arvoihin, jotka ovat universaalia arvoja, niin kuin ymmärretään artiklassa 2. Kööpenhaminan kriteerit, jotka päätevät nojaavat kansainväliseen sopimukseen ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Kun te kiistätte se, te tavalla haastatte Euroopan unionin kuulumisen. Green. Kiitos vihreät. Sargentini. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys Pardaville. Unkarin Helsinki-komiteasta. Voisitteko kertoa meille vähän tämän kansalaisjärjestölain vaikutuksista ja ongelmista, jotka liittyvät ulkomaiseen rahoitukseen? Ja se, että Unkarissa on kansalaisia, joita autetaan. Eli haluaisin nyt ymmärtää tämän tilanteen. Sitten Unkarin ulkoministerille. Eli ihmisoikeus tuomioistuin käsittelyssä todettiin, että tuomarit piti vaihtaa unkarilaisessa tuomioistuimessa. Eli voisiko vähän kertoa siitä, miten Unkarin hallitus on toiminut tämän päätöksen perusteella? Ja sitten kysymys Shantolle – Olin hiukan hämilläni, kun kuuntelin teitä. Sanotteko nyt, että jäsenvaltioiden ei pidä noudattaa eurooppalaisia arvoja artiklasta 2, vaan ottaa riski siitä, että he saavat sitten artikla 7 sanktioita. Eli ovatko nämä eurooppalaiset arvot suhteellisia ja jäsenvaltioiden pitäisi toimia paikallisten perinteiden mukaan, vai sanotteko, että artikla 2 eurooppalaisesta sopimuksesta on artikla, jota kaikkien täytyy noudattaa. Ja sitten vielä ulkoministerille kysymys. Mikä oli syy sille, että Unkari liittyi Euroopan unioniin, jos suvereenisuus on niin tärkeä kysymys? EUn jäsenyyteen liittyy aina suverenisuuteen liittyviä kysymyksiä, myöskin turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä. Winberg, e FDD ja Winberg. Kiitos puheenjohtaja. Ja paljon kiitoksia ministerille. Oikein kiinnostava kuuleminen. Siinä on hallituksen erittäin tuhdisti vastustanut EUn toimia ja paljon kiitoksia vastarinnasta pakkomaahanmuuttoon. Kuten tiedät, maa, niin Ruotsi on varattava esimerkki. Se osoittaa, mitä tapahtuu, kun monikulttuurisesti käytetään käyttöön ja suosittelette, että kopioi meitä. Me osoitamme, äh, että välttää keskusteluja. Olisin mielelläni nähnyt teidät maahanmuuttoministerinä Ruotsissa. Me seuraamme kehityksiä ja me ymmärrän, että te olette kauhistuneita siitä, mitä monissa jäsenmaissa tapahtuu. Eivät nämä ole valeuutisia. mutta osaa väittää, nämä tämä on ihan faktaa. Me olemme Ruotsissa, täällä ammutaan ihmisiä pistoolilla enemmän kuin New Yorkissa. Meillä on 60 no-go-aluetta, jonne ei voi mennä. Meillä on tilanne, että ihmiset ö, kokevat epävarmoiksi. He eivät uskalla mennä ulos. Tämä on paha asia. Olen erittäin huolestunut, että ihmisoikeus on kokeillut sitä turvalliseksi ja minä koen, että tämä oikeus on häviämässä. Minun kysymykseni teille ministeri on, miten me pakkomaahanmuuton kriitikot, mitä me voimme tehdä kehityksen kääntämiseksi? Uh, for the EFN, Mr. B. Ja EFN. Merci à mon Kiitoksia Gilles Strade kollegalleni puheajasta hän lähti. Kiitoksia ministerille läsnäolosta. Kiitoksia siitä, että olette jälleen kerran täällä vastaamassa näihin täysin perusteettomiin groteskeihin syytöksiin, joita, joista hallituksen kärsivät. Orban ja hänen hallituksensa puhuu, puolustaa identiteettiä ja turvallisuutta. Se on täysin oikeutettua ja se on täysin, on täysin oikeutettua vastustaa tätä kiintiötä, jota Bryssel pakottaa hyväksymään. Tässä ei ole mitään sopimuksen rikomista. Juutalaisessa vastaisuussyytökset ovat aivan absurdeja Israelia ja on jo pyyhkinytkin pöydältä. Israelin hallitus on muistuttanut, että tämä kritiikki, joka kohdistuu Sorosiin, on täysin oikeutettua. Herra Soros puuttuu julkisen puh- keskusteluun ja vaatii miljoonaa laatintoa maahanmuuttaja on täysin oikeutettua kysyä kansalaisten mielipidettä. Tässä on kyseessä demokratia. Haluaisinkin, tästä muistuttiinkin hiljattain keskustelussa Versostadtin kanssa puheenjohtajakokouksessa avoimuuden vaatimus koskien kansalaisjärjestöjen rahoitusta on täysin oikeutettu. Monet kansalaisjärjestöt etelä maissa ovat mafian ja ihmiskauppiaiden rikoskumppaneita, joten tähän tarvitaan avoimuutta. Sitten lehdistön vapautta Polja puhui, että olisi hyvä katsoa Ranskan tilannetta, kun katsotaan ennen presidentinvaaleja kaikki lehdistö lehdet tukivat eh, Macronia ja Penia vastaan, niin mm, ei ollenkaan eh, oltu huolissaan tästä eh, toisin kuin Unkarissa ja varsinkin kun ajatellaan näitä er-, brutaaleja toimia vuonna 2006, kun oli Budapestin kumouksen muistopäivä, Orbanin hallitus Hydesin ja Unkarin kansan syyttäminen ei ole hyväksyttävää. Haluan kiittää tästä järkevästä toiminnasta ja päättäväisestä toiminnasta. Olette Euroopan kansojen heräämisen eturintamassa. SNDin vaari Vadenhoasar. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, tämä ei ole mikään show-näytös, niin kuin tässä jo etukäteen väitettiin. Kyse on täällä vuoropuhelusta ja on hienoa, että te olette tarttuneet tähän tilaisuuteen. Emme halua toimia Unkaria vastaan, vaan haluamme puolustaa yhteisiä arvoja. Ja Unkari on maa, josta olemme nyt huolissamme, mutta me emme keskity ainoastaan Unkariin. Tämä on nyt tärkeää todeta. Ja yksi asia, eli pakolaiskysymykset. Itse olin paikalla ja näin, miten siellä toimitaan ja se oli aika järkyttävää. Eli siellä systemaattisesti rikotaan ihmisoikeuksia, kun raskaana olevia naisia viedään käsiraudoissa lääkärille. Se ei vastaa sitä, mikä mielestäni on inhimillistä. Eli mihin te nyt tähtäätte? Selkeästikään – te ette halua suojella rajoja, koska muutenhan ei olisi mahdollista, että viime vuonna kymmenet tuhannet ihmiset pääsivät Unkarista Itävaltaan laittomasti. Eli on selvää, että tätä rajaa ei ole suljettu. Entä sitten tämä uudelleensijoittamisjärjestelmä? sijoittamisjärjestelmä? No, tuomioistuinhan on tehnyt tästä asiasta päätöksen, mutta miksi te ette noudata päätöstä? Miksi sitä ei panna täytäntöön? Ja siksi, miksi Unkari ei ole neuvostossa valmis, kun sillä on kriittisiä kantoja, niin miksei se ota huomioon parlamentin kantoja ja esimerkiksi mitä tulee Dublin-järjestelmän uudistamiseen. Jos tarttuisitte näihin ehdotuksiin niin sitten nämä ongelmat, joista te puhuitte, voitaisiin ratkaista. Okay, thank you. That completes the coordinators. No siinä koordinaattoreiden ja varjaesittelyiden kierros. Ja nyt jäsenet Rava gallen ensiksi, kaksi minuuttia. Tämä on jo neljäs tapa, kerta, kun tapaamme täällä Libyvaliokunnassa Toinen kerta tänä vuonna kun keskustelemme täällä Unkarin tilannesta, mitkään ne objektiiviset indikaattorit tai tutkimukset eivät ole osoittaneet tai antaneet syytä sillä, miksi meidän pitäisi puhua järjestelmistä ongelmista Euroopassa. Tämän tulostaulun numero 17 mukaan Unkari on luettelon kärjessä. Kehotan teitä katsomaan tätä oikeudellista tulostaulua. Me ollaan ollenkaan huonossa asemassa rikkomusmenettelyssä keskitasoa, vaikka komissio on ryhtynyt rikkomusmenettelyihin asioissa, joita ei ole edes tarkasteltu kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Esimerkiksi mitä tulee Olaf-menettelyihin. Unkari ei ole pahempi kuin mikään saksalainen kansanvaltio, eikä tiedotusvälinen tilanne ole pahempi kuin Saksassa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa suurin osa säädöksistämme uudistuksestamme on käyty todella perusteellisesti läpi oikeuslaitos ja lainsäädäntö lopulta saivat vihreää valoa muutosten jälkeen. Kymmenet tuhannet kansalaisjärjestöt aivan ongelmatta elävät Euro- että Unkarissa kourallinen ovat ongelmallisia. Jos niillä ei ole mitään piilotettavaa, niin olisi ehkä viisasta, että jos ne saavat yli 30 000 euroa äh, ulkomailta, niin, niin se tehdään selväksi, kukaan ei lyö miehen, mielenosoittajia ja oppositiota ei pidätetä. Kukaan media, ketään mediasta ei ole tapettu. Tällaisia asioita tar, tapahtuu kuitenkin muissa jäsenvaltioissa ettekä näistä ongelmaa. Tässä katsotaan kahdenkertaisia standardeja meitä sytytän, koska me emme noudata teidän eh, maahanmuuttosuunnitelmia. Tämä on tavoitteiden vastaista. Tässä on jälleen, jälleen yksi kuulemaistilaisuus aiheesta. Olemme todella ärsyntyneitä tilanteesta. Yes, thank you, chair. Uh, I... Intfeld. Debate. Kiitos, tämä ei ole aito keskustelu. Valitettavaa kyllä olemme kuunnelleet Unkarin hallituksen propagandaa, mutta me antako itsemme höplöyttää. Voit olla sarkastinen, mutta te ministeri sanotte, että me unkarilaiset. Katsotaanpa lukuja. Kenen nimissä te puhutte kaikkien unkarilaisten puolesta, enemmistön puolesta. Jos minä lukuja tarkastelen, Ei ole ollut viime vaaleissa enemmistöä, eikä herra Orman voittanut kansanäänestystä. Kenen nimissä te oikein puhutte? ettekö te vie huomiota siltä, että herra Orbanilla ei ole enemmistöä. Te sanotte, että kansakunta on noussut, mutta olen eri mieltä. Kansakunta ei ole henkilö. Ihmisillä on oikeus kantaansa, ja siksi demokratiassa valitsee pluralismi. Se on se, mitä Fides ja herra Orban pyrkivät tappamaan. Sehän on aito ongelma vertailemme sitä yhtä tai toista lakia johonkin muuhun maahan. Kaikki näyttää hyvältä, mutta tiedämme, että kahdeksan vuotta Orban on nujertanut oppositiota ja kriittisiä ääniä. Tämä on valedemokratia. Sanotte, että pärjätte taloudellisesti hyvin, mutta miten Unkarin talous pärjäsi ilman EU-tukoja? Kuten kollegisella muut kansalaiset maksavat. Ettekö te tarvitse enää tukea? Ehkäpä pitäisi vähän katsella korruptiota, jossa varastetaan Unkarin kansalta. Olisi aika, olisi aika, että poliittiset puolueet lopettavat jäsenten suojelun, kun ne eivät ole demokraattisia. Tämä viesti on Euroopan kansapuolueelle. On muita tapauksia, jossa muut ryhmät ovat kyseessä. Mutta kahdeksan vuotta NS ää, vuoropuhelua herra Orbanin kanssa, joka on kuuromo tänällä. On aika, että EPP potkaisee Fidesin rivestä. Mrs. Revo Dallon Bonifay, Bonifay. Si, monsieur le président. Oui. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin vielä jatkaa siitä, mihin eh, edustaja Intveld päästyi. Ministeri sanoi, että me täällä hyökkäämme unkarilaisia vastaan, mutta en ollenkaan usko että Istun tässä kollegani vieressä, jonka kanssa teen yhteistyötä oikein mielelläni. Hänkin on unkarilainen minun mielestäni Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin tavoitteena on toimia niin, että perusoikeuksia ja arvoja noudatetaan kaikkialla kansalaisten, Euroopan kansalaisten ja näin ollen myös unkarilaisten hyödyksi ja eduksi. Haluaisin nyt puhua naisten oikeuksista, eli unkarilaisten naisten oikeuksista, Euroopan neuvoston kertomus seksuaalioikeuksista, joka julkistiin tiistaina, toteaa, että Unkarissa – Unkarin hallitus on poistanut korvaukset, jotka koskevat ehkäisykeinoja silloin, kun pyritään ehkäisemään suunnittelematon raskaus. Tässä siis vastuu jää kokonaan naisille. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia myös Unkarissa. Haluaisin kiinnittää huomioon myös toiseen kohtaan, tässä kertomuksessa muistetaan, että naissa maahanmuuttajat, paperittomat maahanmuuttajat on suljettu pois kaikista terveyshuollosta, paitsi kielellisestä hoidosta. Toisin sanoen raskaana olevat maahanmuuttajat eivät saa mitään lääkärin hoitoa ja vasta sitten kun synnytys on alkanut, he voivat hakeutua hoitoon. Tämä on epäinhimillistä. Mitä pitää tehdä, jotta tästä voidaan tehdä loppu? Toivottavasti toimia niin, että kaikki henkilöt, Euroopan kansalaiset ja Unkarin kansalaiset, että heitä suojeltaisiin ja että mekanismi toimisi. Olemme täällä äänestäneet päätöslauselmasta, josta keskustellaan ensi maaliskuussa ja se koskee artiklan 7 aktivointia. Minulla on kysymys myös komissiolle. Lokakuussa 2016 äänestimme Intveltin määrätyslauselmasta, joka koskee oikeusvaltion mekanismin käyttöönottoa, ja siinä totesimme, että komission pitäisi ottaa kantaa siihen ennen syyskuuta 2017. Nyt olemme joulukuussa 2017. Milloin komissio aikoo perustaa tämän mekanismin, niin että voisimme todella valvoa sitä, mitä kaikkialla Euroopan unionissa tapahtuu. Kiitoksia. Thank you. Mrs. Kajishka, please. Kudrychka. Panie ministrze, przed przystąpieniem... ministeri. Ennen kuin vuonna 2004 liityimme EU-hun, niin meidän piti uudistaa valtioita Puolassa ja Unkarissa. Ja meidän piti taata kokoontumisvapaus, ilmaisunvapaus. Ja te olette toimineet ihan päinvastoin teillähän on vallan monopoli monella alalla, mutta tämä on minun mielipiteeni. Ja nyt te olette tullut tänne käymään sotaa, koska te puhuitte siitä, että pitää taistella unkarilaisten puolesta. Eli kysyisin, kun ajatellaan unkarilaisia, niin mitä EU teille merkitsee? Monet ymmärtävät, mitä demokratia ja ihmisoikeudet tarkoittavat, ne ovat eurooppalaisia perusarvoja, eikä mitkään tätä pysty muuttamaan. Eli voisitko kertoa, miksi te hyökkäätte nyt Brysseliä vastaan ikään kuin se olisi Moskova? Ja te olitte luoneet tällaisen fiktion, jossa ulkomaiset vallat Brysselistä käsin yrittävät vaikuttaa unkarilaisten vapauksiin. Eli mitä mieltä olette tästä? Thank you. Mr. Uh, Lopez Aguilar. Lopez Aguilar, kaksi minuuttia. Gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Osoitan sanoani ministerille. Kuuntelin teitä tarkkaan. Ja me jälleen kerran, emme mitenkään ensimmäistä kertaa, eikä tämä ole mitenkään sattumaa, että olemme keskustelleet tässä valiokunnassa ja Euroopan parlamentin täysistunnossa tästä aiheesta useaan kertaan. Aiheena on ollut todella se, kuinka eh, Unkarin hallituksen eh, sitoumus eh, Euroopan arvoja kohtaan on murentunut näihin. Se sitoutui kuitenkin vuonna 2004 neljä jos nyt luetteltaisiin tässä Unkarin hallituksen agendaa, tehän olette tässä usean kertaan luetellut sitä ja esittäneet, että edustatte Unkarin kansan kokonaisuutta, kun kuitenkin on aivan selvää, että kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa pohjana on moniarvoinen demokratia, avoin yhteiskunta – ei ole mitään epäilystä siitä, että on unkarilaisia, jotka äänestävät Fidesiä ja toisia unkarilaisia, jotka äänestävät Fidesiä vastaan. Kaikkia heitä edustaa myös tämä Euroopan parlamentti. Tämä ei ole mikään ulkomainen puuttuminen sisäisiin asioihin, niin kuin sanoitte, vaan kyseessä on 10 miljoonan eh, unkarilaisen yksi edustuslaitos Unkarin parlamentille ja Euroopan parlamentille joudutte vastaamaan tästä Euroopasta sitoumuksesta, johon eh, jonka Unkari ratifioi liittyessään Euroopan unionin vuonna 2004. Meillä on eh, eurooppalaisten asioiden osalta kaikki oikeus laittaa varoitusvalot päälle silloin, kun havaitsemme, että moniarvoisuus tiedotusvälineissä oikeuslaitoksen puolella heikkenee, kun näemme, että tiedotusvälineiden ilmaisuvapaasta rajoitetaan ja kun näemme, että hallitus haluaa rajoittaa kansallisjärjestöjen toimintaa ja kun näemme, että te uhkaatte identiteet, Unkarin identiteet, tai väitätte, että identiteetti vaarassa liittyen näihin maahanmuuttokysymykseen. Kuitenkin tuomioistuin on antanut jo päätöksen ja tuomioon, koskien tätä sisäisten siirtojen vetoomusta. Barbara Spinelli. Grazie, presidente. Kiitoksia. Pyytäisin, että ministeri ja Unkarin edustajat eivät nyt katsoisi, että kaikki, jotka kritisoivat Unkaria, ovat Sorosin palkkalistoilla. Minullakin on paljon kritiikin aiheita, kun ajatellaan Sorosia ja näitä palautuksia. Haluaisin sanoa, että kun ajatellaan tätä kansankuulemista maahanmuuttokysymyksissä, täytyy muistaa, että jos kysymykset on muotoiltu väärin, niin silloin myöskin tämä lupa, jonka saatte, pohjautuu väärille tiedoille. Ja siksi tämä kyselykaavake oli vaarallinen. Ja väärät tiedot, kun Orban sanoo, että kun kyse on sadoista tuhansista ihmisistä, jotka ovat tulossa Eurooppaan, ja kymmeniä miljoonia on tulossa tulevina vuosikymmeninä, nämä ovat vääriä tietoja, ja on väärin sanoa, että kansallisjärjestöt tukevat maahanmuuttajia laittomasti, ja ei pidä paikkaansa myöskään se, että Eurooppa haluaa vähentää eurooppalaisten kulttuurien ja kielten merkitystä. Ja on väärää tietoa sanoa, että se mitä Soros on todennut, tähtäisi siihen, että maahan muuttajia kohdeltaisiin eri tavalla kuin kantaunkarilaisia. En nyt kysy tästä Unkarin hallitukselta, vaan esitän nämä kysymykset Helsingin komitealle ja herra Polille, joka edustaa mediaa. Eli miten voidaan torjua näitä vääriä tietoja? Kiitos. Thank you. Uh, Mrs. Jiroka, please. Jurka. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, és köszönjük Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Hyvät eh, asiantuntijat, olemme tarkkaan kuunnelleet näitä esityksiä. Tämä on ollut kuitenkin hyvin yksipuolista keskustelua. Olen tehnyt työtään kansalaisjärjestölle viimeisten kahden vuoden aikana – ja siellä on tarkasteltu maahanmuuttoasioitakin. Minulla on aivan erilainen näkemys tästä tilanteesta. On pal- paljon asioita, joista on kuultu kansallisesti, kansal- koskien kansalaisjärjestöjäkin. Te sovellette erilaisia sääntöjä. En ymmärrä mitään vikaa siinä, että kysytään kansalaisilta, mitä he ajattelevat jostakin asiasta. Miksi ette tee samalla tavalla kaikkialla Euroopassa? An- antropologina olen havainnut tämän asiantuntijat ja poliitikot usein toimivat tavalla, joka on päinvastainen kuin ihmiset, jotka asuvat vaikka maaseutualueilla. Kyllä nämä kansalaisten kuulemiset ovat erittäin hyvä idea. Sitten siviilioikeuksien asiantuntijalle olin oikein tyytyväinen tästä puheenvuorosta. Kansalaisjärjestöt tekevät tätä ihmisten puolesta, näin sanotaan. Ehkä olisi hyvä tietää, kuinka paljon varoja teillä kansalaisjärjestöjä on ja kuka teitä rahoittaa. Erityisesti mikäli lähteitä on paljon. Meidän on tiedettävä, kuinka paljon varoja käytätte. Joillekin kansalaisjärjestöillä on ollut ongelmia me emme ole mitään ulkomaalaisia varoja saaneet, mutta sitten haluaisin ottaa esille Ruotsin esimerkin. Teidän olisi kaikkien kiinnitettävä enemmän huomiota julkiseen mielipiteeseen, jos olisi näin. Teillä olisi nyt näin subjektiivista kuvaa Unkarista. Unkarin ministerit tulevat tänne säännönmukaisesti kertomaan tilanteesta maassa. Erilaisia menettelyjä ja rikkomusmenettelyjä on avattu Unkaria vastaan – mutta loppupeleissä menettelyjen motiivit ovat olleet perustettomia ja nämä ovat iskuja Unkarin hallitusta vastaan. Sí, muchísimas gracias. Kiitoksia. Kuuntelin teitä tarkkaavaisesti. Tiedän jotain populismista, koska olen siitä itsekin kärsinyt. Kun tunsin itselleni samalla, olen jo samalla kuin stigmatisoiduilla toisin ajattelijoilla. Ei voida hyväksyä yhtä käsitystä siitä, mitä tarkoittaa olla jonkun maan kansalainen. Tämä on propagandaa. Ja sitten politiikasta tehdään tunnepitoista ja propagandaa. Se on hyvin vakavaa ja sitä on vaikea mitata ja siksi meillä on nyt vaikea työstää nyt tätä tilannetta. Tässä toimitaan nyt monimuotoisuuden arvoja vastaan. Ja haluaisin nyt kysyä teiltä jotain, ministeri. Jeesuksen vanhemmat olivat pakolaisia. Jeesus hyväks, syntyi pakolaisena ja hän pakeni sortoa. Mr. Shogor, please. Shogor. Thank you. I will not... Uh... En aloita joulusta. Minusta on outoa, että meillä on ollut neljä keskustelua Unkarista ja Ravagal unohti Romania listaltaan. Meillä on ollut Romania kaksi kertaa. Ja kesä heinäkuussa Romania katosi. En usko, että kaikki on ok Romaniassa. On omituista, miten maa on kadota keskusteluista. Enkä mainitse Pal- Paltaa Espanjaa, jossa häiritään kansalaisyhteiskuntaa siellä, vain ammataan ja tapetaan heitä. Minulla on omituista, miksi jopa komission varapuheenjohtaja Timmermans ei ole niin innostunut intveld mietinnöistä ja oikeusvaltiomekanismista. Meillä voisi olla koko vuoden keskustelua. Voisimme seurata kaikkia jäsenvaltioita, eikä vain Unkaria ja Puolaa, enkä tiedä miksi niitä. Olisi hyvä parata Interpelt-mietintöä ja pyytää komissiota ottamaan tämä valiokunta-aloitteinen mietintö. Ja pitäisi ehdottaa jotain. Voisimme ratkaista nämä ongelmat. Me puhumme Unkarista ja Puolasta meillä meillä 2526 jäsenvaltiota. Otan kaksi eh, Liben jäsentä 205 säännön alaisesti ja palataan puhujien Sanji Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaksi kysymystä ministerille. Ensin poliittinen kysymys. Katsotteko, että on oikein ajatella niin, että Unkarin hallitus kuvailee tilannetta niin, että 500 miljoonaa eurooppalaista hyökkää Unkaria vastaan. Mielestäni tämä nyt ei ole kovin älykäs lähestymistapa. Oletteko tästä samaa mieltä? Ja sitten toinen kysymys. Solidaarisuus on monimuotoista. Ja solidaarisuutta voi toteuttaa myöskin harhaanjohtamalla ihmisiä – jos nyt katsotaan tätä kyselykaavaketta, joka liittyy Unkarin kansanäänestykseen, niin tärkein kysymys, kysymys on sinä kansalainen. Haluatko, että laittomat maahanmuuttajat tappavat ja raiskaavat lapsesi ja vaimosi ja tuhoavat kulttuurisi? No tietysti tällaisen kysymyksen vastataan ei, mutta tämä ei ole solidaarisuutta. Esittää tällaista kysymystä. Ja solidaarisuuteen liittyen, ministeri, viime vuosina maahanmuuttokysymyksissä on nähty kammottavia tapauksia. Esimerkiksi kymmeniä, kymmeniä tuhansia yksimatkustavia matkustavia lapsia on nyt Euroopassa. Ja voisitko hyväksyä sen, että 1300 lasta, jotka ovat ilman vanhempia, niin voisitko hyväksyä heidät pakolaisiksi Unkariin? Thank you, Mr. Chairman. Um, European Kiitoksia puheenjohtaja. This. Um, from... Kenellistä vuosisata eurooppalaiset arvot olivat autoritaarisia, oikeistolaisia tai kommunistisia, joten mistä eurooppalaista puhutaan nyt? Nämä ovat sääntöjä, joissa parlamentti vaientaa ihmisiä. Tämä on eurotyrannia. Yksi harvoista demokraattisesta valtakunnista Euroopassa, jossa jossain lähtee, koska se ei pidä EUn säännöistä. Siinä byrokratioita ei ole valittu tehtävää hallittua Eurooppaa. Ehkä Unkari voisi sitten mennä samaa tietä kuin Brexit, mutta voitte odottaa, että nämä epädemokraattiset pieksimiset kohdistuvat teihinkin, koska me uskallamme maailmaa tämän kuinka tämä voi olla demokraattinen organisaatio, jos se rankaisee maita, jotka haluavat lähteä. Ihmisten pitäminen tässä on voimalla mukana. Tämä on kuin vanha Varsovali tai hyvä idea. Sir, liittykää meitä, meihin Brexitissä. It's a nice cerebral ending to... Mukava älyllinen päätös keskustelulle. Älä, älä, älä, älä. Puheenvuorosi on päättynyt. Puheenvuorosi on... Nyt siirrytään. Nyt siirrytään puhujien loppupuheenvuoroihin. Kiitos, että olette olleet niin kurinalaisia, että on mahdollistaa kuulla kaikkia. Pyydän anteeksi tästä kahden minuutin rajoista. Kiitän kollegoita, että he osaavat kuria. Se tekee elämän vai- vähän vaikeaksi, mutta Kiitos vielä kurinalaisuudesta. Näkökantanne saatte noin tarkoissa rajoissa läpi. Ja nyt puhujat aiemmassa puheenjärjestyksessä. Ja ensin Saarto päättää äh, olkoon kauppaministeri viisi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. tiedä, voinko, mm, yritän vastata näihin kaikkiin kysymyksiin ja huomioihin. Aivan aluksi haluaisin todeta, että Unkari Unkarin etuun kuuluu vahva Euroopan unioni ja sen jäsenyys. EU voi olla vahva, jos käymme järkevää keskustelua tulevaisuudesta. Ja jos emme anna tunteiden viedä. Olen ollut Unkarin parlamentin jäsen 16 vuotta. Hyvä puheenjohtaja. Nyt täällä Euroopan parlamentissa kuulen voiko hallitus edustaa omaa maata, niin minusta tämä on outo kysymys. En nyt halua tässä ryhtyä vinoilemaan, mikä prosenttimäärä Euroopan kansalaisista valitsi Euroopan parlamentin. No, en nyt tätä kysymystä kysy kuitenkaan. En, Unkarin hallitus edustaa Unkaria ja Unkarin kansalaisia. Unkarilla, Unkarin kansalaisten mielipiteet johtavat toimintaamme. Minulla on täällä nyt muutamia vastauksia teille. Minun mielestäni keskustelu on, on järkevää, jos emme puhu vain vaikutelmista, vaan mielipiteistä. Kukaan ei ole sanonut, että jokainen maahanmuuttaja on terroristi. En ole sanonut näin. Mutta jos meille tulee puolentoista miljoonan maahanmuuttaja, muuttoaaltoon, sään, laittomia ja laillisia, niin se antaa terroristijärjestöille mahdollisuuden ujuttaa joukkoon terroristeja ja lähettää terroristit paikkoihin, joihin olisi ollut vaikeampi päästä aikaisemmin. Näin viimeisen kahden vuoden aikana terroriuhka on kasvanut kaikkialla Euroopassa. Se on tosiasia. On tosiasia, että maahanmuuttopaine tulee kasvamaan. NATO on siitä yhtä mieltä. EU-Afrikan unionin huippukokouksessa viime viikolla hyväksyttiin se, että mahdollinen maahanmuuttopaine Afrikasta voi olla ihan rajatonta. Kansalaisjärjestöjen osalta kansa, Unkarissa on noin, noin 60 000 kansalaisjärjestöä. Olemme täällä kuulleet yhtä niistä. Unkarin kansalaiset voivat antaa prosentin tulostaan kansalaisjärjestöille rekisteriemme, rekisteriemme mukaisesti. Kansalaisjärjestö, joka täällä edustaa, sai lahjoituksia 282 kansalaiselta Unkarissa. Meillä on värikäs y- y- y- kansalaisjärjestö, joka saa tukea 7000 euroa budjetista, jos kansalaisjärjestöt otetaan mukaan hallitusten työhön, se on hyvä asia, mutta jos pyydetään ihmiset osallistumaan, niin se ei olisi hyvä. Tällaista en voi hyväksyä. Unkari ja Unkarin hallitus uskovat, että meidän on kysyttävä ihmisiltä mielipiteitä siitä, kuinka voisimme toimia tulevaisuudessa. Tämä on oikea toimintatapa ja näin olemme tehneet ja aiomme tehdä näin jatkossakin. Tulemme kysymään ihmisiltä heidän mielipiteitään. Modernissa maailmassa, jos otamme käyttöön säännön, jossa, jäsen, jossa kansalaisjärjestön on ilmoitettu, ulkomaista tuosta, jos tämä on kansalaisyhteiskunnan tukehduttamista, en usko, että kukaan näin, näin väittää. Tämä on aivan naurattava väite sitten nämä erityiskysymykset. Unkari kunnioittaa kaikkia kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita, mutta oletamme, että kaikki, jotka tulevat Euro- Unkariin, myös noudattavat Unkarin lainsäädäntöä. Turvapaikka-aseman määrittelemme kansainvälisten sääntöjen perusteella, jos henkilö täyttää kriteerit, hän saa myönteisen arvioinnin turvapaikkahakemuksen, jos kriteeriä ei täytetä. Turvapaikkahakemus hylätään. Tämä Baka vastaan Unkari asia. Voin kertoa, mitä siinä todella tapahtui, jos tämä on teille niin tärkeää. 14. joulukuuta 2016 maksamme vahingonkorvauksia ja täytäntöön panimme tämän työn tuomion ja ilmoitimme asiasta kaikille osapuolille. Olemme ja tuomioistuin käytettävissä tulevaisuudessa, olemme valmiita keskustelemaan asiasta komission kanssa, kun se on äh, siellä niin tärkeää. Panna Martta Helsingin komiteasta. Haluaisin vastata useampaan kysymykseen, joita minulle esitettiin suoraan tai kansalaisjärjestön vastaisen lainsäädännön suhteen tai kansalaisyhteiskunnan suhteen. Kuten lyhyessä puheenvuorossa totesin, seurattavuus on tärkeää, se voi olla legitiimi arvo, olla legitiimi tietää, kuka rahoittaa kenet. Tällaista lainsäädäntöä Unkarissa jo on jo. Äh, säännökset ovat erittäin tiukat. Säädökset, jotka koskevat Onkariin kansalaisjärjestöjen rahoitusta ovat tiukat. Meidän täytyy kertoa, mistä varat tulevat, mihin niitä käytetään, minkälaisia avustuksia saadaan. Rahoitus yksityiskohtia pitää antaa Unkarin Helsinki kommi. Tämän tapauksessa meillä on 60 sivun Excel-tiedosta, joka annetaan annetussa muodossa. Se on verkkosivuilla käytössä tuomioistuimet saavat sen Tämä kansalaisjärjestöjen vastainen lainsäädäntö ei tuo lisää tietoa. Ainoa mitä se tekee, että kaikissa julkaisuissaan ja verkkosivuillaan ää, täytyy olla tietoa ulkomaalaista rahoitusta, ja tähän kuuluu myös komission rahoitus. Meillä on paljon rikosoikeus- ja turvapaikkaa tutkimuksia, joissa pyritään parantamaan Euroopan lainsäädäntöä turvapaikka- ja rikosoikeusalueelle. Me saamme rahoitusta EU-arvojen ja ihmisoikeuksien lisäämisen EU-ssa. Tämä pidetään epäilyttävänä ulkomaisen rahoituksena se tulee komissiolta. On paljon kansalaisjärjestöjä, joilla ei ole ongelmia tämän kanssa. Tämä on se syytä, joka me usein teemme. Mutta kaikki kansalaisjärjestöt eivät aja ihmisten oikeuksia ne eivät identifioi ongelmia palveluiden tarjonnassa ja mitä hallituksen, erityisesti aluehallinnon rahoituksen, jota kansalaisjärjestöllä on tarjolla. Tämä on iso juttu, joka estää kansalaisjärjestöä puhumasta ongelmista, joita ne kokevat. Kansalaisjärjestö ei saa julkisen sektorin rahoitusta, jos puhuu ongelmista rahoituksen liittyy rajoituksia. Sitten turvapaikka. Ulkoministeri juuri sanoi, että, että Unkarin viranomaiset käsittelevät hakemuksia kansan sen ihmis, ihmisoikeuslainsäädännön ja turvapaikkalainsäädännön mukaisesti. Unkarissa on tällä hetkellä noin tuhat ihmistä, jotka ovat saaneet kansainvälistä suojelua. Useimmat näistä ihmistä eivät ole Unkarissa. Miksi? Koska Unkarin, Euroopan ja kansainvälisen oikeuden mukaan Unkari joutuisi myöskin auttamaan näitä henkilöitä integroitumisessa. Mutta ei ole muuta avustusta kuin kuukauden majoitus pakolaisleirissä. Selkeä ihmiset ovat kodittomia ja varattomia. Yhdistettyinä kork- runsaaseen vierasvihaan, jotta kansalliset kuulemiset ovat lietsoneet. Unkari eivät halua, että ihmiset integroituvat. Sen takia ihmiset ovat pakotettuja lähtemään eteenpäin ja niihin myöskin tekevät kohtaan YKL antaa neuvon jäsenmaille, että, että vähän ne turvapaikanhakijoille tai Unkariin Dublinin astuksen mukaan, mukaisesti. Se johtuu näistä syistä, koska Unkarin turvapaikkajärjestelmällä ei ole mitään kykyä tukea, ei resurssipulan vuoksi, vaan koska on poliittista tahtoa ajaa pakolaiset ulos, pitää heidät ulkopuolella maasta. Kiitos. Thank you, and Gábor Kiitoksia. Ensinnäkin teille saattaa tulla tänään sellainen vaikutelma, että tässä nyt ei puhuta Unkarin mediasta, mutta minulla on erilainen käsitys. Keskustelu maahanmuutosta, jota ei käydä Unkarissa, johtuu juuri tästä median tilanteesta, joka on täysin vääristynyt ollut jo vuodesta 2010. Eli se tarkoittaa, että valtaosa unkarilaisista saa vain yksipuolisia hallinnon tukemia tietoja. Ja tällaisessa tilanteessa on vaikea järjestää antikampanjoita, koska ei ole resursseja siihen. Ja ne harvat toimittajat, jotka yrittävät selvitä tässä, no, kuka tahansa joka aloittaisi tällaisen kampanjan, niin hänet leimattaisiin heti Sorosin kannattajaksi tai jotain vielä pahempaa. Ja näin käy mediassa, joka nyt on joutunut Fideshin haltuun viime vuosina. Joku sanoi, että ei mitään objektiivisia tietoja ole siitä, että Unkarin tilanne olisi paha. No median osalta tilanne on yksinkertainen. Meillä on paljon indikaattoreita Freedom House, toimittajat ilman rajoja, EUn median monimuotoisuusindeksi, joihin kaikki voivat käydä tutustumassa. No, Fides vain on todennut, että Freedom House, kaikki nämä järjestöt jollain tavalla ovat osana salaliittoa, jonka takana on tämä George Soros-niminen herrasmies. Se on hyvin yksinkertainen vastaus. No sitten, kun ajatellaan meidän vapautta, voidaanko sitä mitata objektiivisesti? On paljon toimittajia, jotka on suljettu pois paikallisista lehdistä, sanomalehdistä, radiokanavilta. He ovat jättäneet ammattinsa. Eli hyvin paljon lahjakkuutta meni nyt hukkaan tällä alalla poliittisen toiminnan takia. Tämä koski kaikkia median tasoja. Ja monet lähtivät tältä alalta ja ne, jotka jäivät, he joutuvat pelaamaan tätä peliä päivittäin ja toimivan Fidesin tiedotustarpeiden mukaan. No, joidenkin mielestä kansanäänestys on hyvä tapa kysyä kansalaisten mielipidettä, mutta en tiedä, oletteko nähneet tällaista kysymyskaavaketta. ne riippumatta te voisitte nähdä tämän läpi, siis se on pelkkä huijaus. Eivät nämä ole oikeita kysymyksiä, eikä tällaisiin kysymyksiin voi saada kunnollisia vastauksia. Ainoa vastaus tähän kyselykaavakkeeseen on, että mitä tahansa vastaakin, niin se vahvistaa Fideshia katsoja asia miltä kannalta tahansa. Ja me tiedämme, että he eivät edes laskeneet, kuinka paljon näitä vastauksia tuli. Niitä ei ole käsitelty millään tavalla, eikä niitä edes rekisteröity. Ei tämä ole mitään vuoropuhelua. Ja sitten kysyttiin kaudesta ennen vuotta 2010. Ja voin sanoa, että, että voi lukea minun artikkeleitani näiltä ajoilta, joissa puhuttaisiin myönteisesti media, mediasta ennen Fidesz-hallitusta. Silloin hallitus pyrki vaikuttamaan, oli loppareita ja muita, mutta kun ajatellaan valtion tukien jakamista, niin se oli silloin paljon oikeudenmukaisempaa kuin nyt. Hallitus on aina ollut yliedustettuna näissä mainossopimuksissa, mutta ei niin paljon kuin nyt. Joissain medioissa 100 prosenttia näistä mainostuloista tulee valtiolta, jotkut eivät saa mitään. Eikä tämä nyt johdu Euroopasta, jos Unkaria on nyt arvosteltu. Ajattelen nyt lapsiani unkarilaisia opiskelijoita. Ehkä Unkari voi saada apua Euroopalta, mutta en minä tee tätä Euroopan hyväksi. Finally, um, miss... Helpoksi herra Santo. Viisi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. En usko, että kukaan Unkarissa ajattelee, että heidän poli- henkilökohtaiset tai poliittiset oikeudet ovat vaarassa. En usko, että tarvitaan Euroopan unionia siihen, että palautettaisiin oikeusvaltio Unkarin. En näe mitään vakavia ongelmia tai puutteita tässä aiheessa. Sargentinille vastatakseni olen katsonut tätä artiklaa kaksi. Nämä ovat hyvin selkeät määritelmät ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio, ihmisoikeudet, erityisesti vähemmistöoikeudet, moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeus, solidaarisuus ja tasa-arvo. Ovat kun nämä selkeitä käsitteitä eivät ole. Te voitte tulkita nämä niin kuin haluatte. Nämä ovat hyvin epäselkeitä käsitteitä. Täällä puhutaan universaalista Euroopasta arvoista, eli mitä maahanmuuton perusoikeudet ovat, että hän saa turvapaikan ensimmäisestä turvallisesta maasta tai mistä tahansa maailman maasta, mihin he haluavat mennä. Entäs homoliitot? Monissa eu maissa niitä ei ole laillistettu. Jotkut perustuslailliset tuomioistuimet sanovat, että homoliitot ovat perusoikeus. Toisissa maissa sanotaan, että että valtion on tunnustettava toisen tyyppisiä sukupuolia kuin Jumalan luomat miehen ja naisen toisissa maissa ei muita hyväksytä. Miten sitten juutalaiskristitty perinne, suhteellinen, onko suhteellisella enemmistöllä oikeus säilyttää oma kulttuurinen juutalaiskristillinen identiteettinsä Ranskassa tai, tai muualla pitääkö sallia se, että, että seiniltä otetaan krusifiksit pois, koska jotkut eivät niistä pidä entä sitten entä sitten sikiön elämän suojelu joissakin maissa, sitä suojellaan toisissa ei, en tiedä kuinka voidaan puhua tasa-arvosta ja perusarvoista ja oikeuksista. Kyllähän tämä kuulostaa mukavalta, mutta kuinka nämä voidaan täsmällisesti määritellä, se on hyvin epäselvää. Nämä ovat hämäriä käsitteitä, joten on hyvin helppoa täyttää nämä, miten halutaan järjestää kuulemiskyselyjä ja tutkia arkistoja ja niin edelleen. Sitten tästä EU-rahoituksesta, siihen haluaisin vastata, ja kuinka se liittyy oikeusvaltioon maissa, joissa havaitaan olevan oikeusvaltioon liittyviä ongelmia. Kun puhutaan siitä, että leikataan EU-rahoitusta, hyvät jäsenet, kun hallitus suhtautuu kriittisesti EU-hun, äh, voimme silti haluta EUn rahoitusta. Unkari kuuluu Euroopan unioniin. Keski- ja Itä-Euroopan mailla on hyvin traumaattinen historia. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli paha paikka, sama juttu kuin toisen maailmansodan jälkeen, kun venäläiset tulivat – vuoden 1989 muutosten jälkeen paljon ennen vuotta 2004 Liberis vapautti strategiset alat ja liittymisen jälkeen avaamisimme markkinamme, avasimme työmarkkinamme myöskin. Työvoima liikkuu idän ja lännen välillä, kuten näemme, ja olemme myös osallistuneet eh, Saksan taloudelliseen kehitykseen, joten älkääpä nyt ruvetko minulle sanomaan, että, että nyt jotenkin saadaan ampua Brysseliltä. Kyllä me, tämä ei pidä paikkaansa, me olemme tehneet paljon, jotta saamme tätä rahoitusta ja ole myös moraalisesti EU on meille velkaa tämän rahoituksen osalta. I'm conscious that, um, some... Näen, että jotkut kollegat tulevat tänne äänestämään, joten lopetetaan nämä nopeasti varjoesittelijät. Ja esittelijät tapaavat keskustelemaan kuulemisen työstä. Kiitän esittelijää tästä aiheen käsittelystä. Kollegat, pysykääpä hiljaa, kunnes lopetetaan. Mietintöluonnos esitetään maaliskuussa. Tämä teille tiedoksi. Annan esittelyä pari minuuttia loppuhuomioihin. Pa- Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ei nyt ole aika vielä loppupäätelmiä esittää. Tämä on prosessi ja äänestyksiä vasta kesäkuussa ja syyskuussa olisi ennen aikaisesta loppupäätelmiä, mutta kaksi loppuhuomiota esittäisin. Kuten totesin komission tiedonannossa 2003 selitettiin, että artikla 7 menettely on paljon enemmän kuin muutama rikkomusmenettelyn summa, vaikka rikkomusmenettelyt, niitä ei ole käynnissä, ei se merkitse, että sitä, ei se merkitse, että aihetta ei käsitellä. Kaikki on pöydällä ja johtopäätökset täytyy tehdä erittäin tarkkaan. Toinen näkökulma, jonka halusin esittää ja muutama kollega ja sitähän suuntaan, ei pidä sotkea valtiota, hallitusta, puoluetta ja kansalaisia. Puolueille hallitus. Ha- valtio ei ole hallitus tai puolue ja yksilöt ovat, kansalaiset ovat yksilöisiä Siksi heijastelisin sitä, mitä yksi kollega sanoi. Me emme ole tuomitsemassa Unkaria. Me olemme Unkarin puolella. Me tarkastelemme eurooppalaisia arvoja ja tilannetta Unkarissa. Euroopan ja Unkarin kansojen eduksi. Kiitos. Työ jatkuu. Paljon kiitoksia esittelijälle, kiitos varjoesittelijälle ja esittelijälle myös jäsenille, joiden täytyy erittäin herkkäluotoisia poliittisia kommentteja erittäin saajassa ajassa. Kiitoksia, että tuli tänne kuulemisen kuuleminen on päättynyt. Meitä laaditaan maaliskuussa. Kiitos. Nyt on äänestys. 30 sekunnin tauko ennen kuin äänestys alkaa. So colleagues, just prepare for the vote. I know we have to go quickly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 institutionaaliset neuvottelut ovat aiheena ja esittelen Rava Makovei. Rava Makovei, haluatteko puhua ennen äänestystä? Kiitoksia. Thank you, Michael. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää kollegoita erittäin hyvästä yhteistyöstä. Esimerkiksi edustaja Kinichi, MPP:stä ja kaikkia muitakin haluaisin kiittää. Pääsimme tässä aika ripeästi sopimukseen ja ja saimme asiantuntijoilta teknisiä selvityksiä. Kaikki tämä sujuu oikein mukavasti ja tämä olikin kiireellinen, koska tässä puhutaan EULISasta ja yhteen toimivuudesta tietokannoissa ja siitä, että voidaan nämä tietokannat täyttää jäsenvaltioissa ja se on heidän velvoitteensa ja tätä korostamme. Tässä puhuttiin myös maahanmuuttoon liittyvistä haasteista, terrorismista ja muista kysymyksistä, jotka voitaisiin osittain ratkaista toimivan EU-lisan avulla. McAvey, Mrs. Wickstrom, you have a point of order. Kiitoksia, Makava, Talo. Niin, työjärjestyspuheenvuoro. Alden nimissä pyytäisin, että lykkäämme EU-lisääänestystä työjärjestyksen kohdan 190 mukaisesti ja selitän miksi. Ehdotamme, että äänestystä lykätään ainakin 15. tammikuuta asti yksinkertaisesta syystä. Kyse on lainsäädännöstä, joka on erittäin tärkeää. EU-LISA on eurooppalainen virasto, joka löytää ratkaisuja suurten IT-järjestelmien hallinnoinnissa. Ja tämä vaikuttaa näiden järjestelmien arkkitehtuuriin, turvallisuuteen ja EUn demokraattiseen vastuuseen. Lykkääminen on tarpeen, koska neuvotteluprosessi parlamentissa on ollut huonosti rakenneltua ja hätäistä. Komission ehdotus tuli vasta kesäkuussa ja mietinnöstä on neuvoteltu ainoastaan kahdessa viikossa täällä parlamentissa. Ainoastaan kaksi lyhyttä varjoesittelyjen kokousta on pidetty. Ja sitten kun tarvitellaan muita asioita, vaikka omaa, niin 22 varjoesittelyiden kokousta ennen kuin saatiin aikaan kanta. Ja lisäksi esittelijä on kieltäytynyt komission EU-lisän ja EDPSn hyväksymistä varjoesittelyiden kokouksiin, vaikkakin tämä on hyvin tekninen ja hankala kysymys. Se olisi ollut tarpeen. Me tarvitsemme vähän selityksiä selvityksiä ja keskusteluja. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut hyvin hätäinen prosessi, jota on viety eteenpäin aivan liian nopeasti. Haluaisin korostaa, että minun ryhmäni tukee voimakasta mandaattia EU-lisälle. Koska tämä mahdollistaa yhteentoimivuuden. Ja tiedämme, että ehdotus tulee komissiolta ensi viikolla 12. joulukuuta. Eli meidän pitäisi käsitellä sitä sitten siinä kontekstissa. En halua pysäyttää prosessia, mutta meidän täytyy hoitaa nämä neuvottelut kunnolla. Meillä pitää olla kunnon oikeusperusta ja näin ei tässä tapauksessa ole. Eli jos tänään äänestetään, niin silloin äänestämme ehdottomasti sitä vastaan. Tämä oli tuo järjestyksen artiklan 90 nelialaisesti ja tämän säännön mukaisesti enemmistön pitää välittömästi ennen äänestystä ilmoittaa, pitäisikö äänestys lykätä. Rova Makove, haluatteko puhua? Toteaisin ennen kuin puhutte kollegat. Hiljaisuutta hetki. Emme halua aloittaa keskustelua. Työjärjestyspuheenvuorossa joka saattaa olla vähän liian pitkä, että halutaan lykätä äänestystä. Me haluamme äänestää nopeasti. Rovi Ekström esitti kantansa nopeasti, mutta ydinnäkökohta oli, että äänestystä pitäisi lykätä työjärjestyksenä 194 kohdan mukaisesti pitäisi välittömästi äänestää ja läsnäolijoiden enemmistö määrää, pidetäänkö äänestys vai ei. Haluatteko ottaa keskustelua, Rova Makovei? Ymmärtää, haluaisitte vastata näihin näkökohtiin. Haluatteko lyhyesti vastata? Thank you. Uh, despite the... Kiitoksia tästä työjärjestyspuheenvuorosta huolimatta, mikä nyt ei ollut sellainen, puhu lyhyesti. Meillä oli tekninen tapaaminen EDPS ja EU-lisän kanssa Alden pyynnöstä. Eli ei pidä paikkaansa, etteikö tällaista kokousta olisi pidetty. Kaikki muut varjoesittelijät kieltäytyvät osallistumasta, koska he sanovat, että he ovat että he eivät tarvitse tätä, mutta järjestämisen kuitenkin teknisellä tasolla Wikströmin pyynnöstä. Olen hyvin yllättynyt siitä, että kaksi varjoesittelijää, jossa keskusteltiin kaikista asioista, yksityiskohtaisesti päästiin sopimukseen kaikissa, kaikissa muissa paitsi yhdessä kompromississa. Vastustan vahvasti tätä pyyntöä. Arvostan sitä, että olette puhuneet liian pitkää keskustelua me emme halua aloittaa. Tarmo Wikström esitti legitiimin työjärjestyspuheenvuoron. Hän viittasi sääntöön. Sääntö on selkeä. Äänestäkäämme heti. Vähän tarkkaavaisuutta. Tämä on enemmistöäänestys. Voimme tehdä sen. Voimme tehdä elektronisesti. Anteeksi kaikki tässä valiokunnassa tehdään elektronisesti Kollegat, voisitteko vain olla hiljaa? Äänestys on seuraava. Äänestäkää jaa vihreää, tai jos haluatte, että jatketaan äänestystä punaista, jos vastustatte, ettekä halua, että pidetään äänestys. Ja äänestys alkaa nyt. My apologies, uh, Mrs. Pyydän anteeksi, Rova Holmaier on oikeassa. Olen hämmentänyt teitä ja olen tuottanut pahan pettymyksen teille. Olen tuottanut teille pettymykseen. Yritän nyt jotenkin korjata tilanteen. Äänestäkää kyllä, jos haluatte lykätä äänestystä. Kyllä, jos haluatte lykätä äänestystä. Äänestys alkaa. Äänestätte kyllä. Vihreät, jos haluatte lykätä äänestystä. Ja ei, jos ette halua lykätä äänestystä. Kyllä, jos haluatte lykätä. Yes, if you wish to adjourn. And look, what, look at your coordinators. Here. Look at your coordinators. That would be the smart thing. Katsokaa koordinaattoreita. Vote is closed. No, the vote is still open because Mrs. Äänestys on vielä auki, koska Rova Holmeier ei laittanut korttia koneeseen. Nyt hän tuottaa minulle kauhean pettymyksen. Oletteko nyt kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Right. Um, so that's... Um... Tuo on hylätty. Nyt varsinainen äänestys. Paljon kollegat. Sorry, I do have to indicate that no Hungarian inter- Täytyy todeta, että Unkarin tulkkausta ei ole, koska Unkarin tulkit ovat menneet lehdistötilaisuuteen. Tarkistus 52. Vote is closed. Äänestys päättyy. That's rejected. Hylätty. 81. Äänestys alkaa. Closed. Ja päättyy. Carried. Hyväksytty 82. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kahdeksankymmentäkolme, kahdeksankymmentäviisi. Yhdessä äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 86 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 88 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 92. Äänestys päättyy. Kolmen budjetista äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 93 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kymmenen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 97 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme äänestys alkaa. Nyt. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 102103 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 14. Hetkinen, 14-111 yhtenä kokonaisesta äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 113 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 114 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Neljä budjetista äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty kompro- budjetti viitonen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi budjetista. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 äänestys alkaa. Aha, hyvät kollegat. Nyt niin meidän on aloitettava uudelleen tämä nimenhuuto äänestys. Kompromissi 6 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Näin ollen meidän on yhtenä kokonaisuutena näistä tarkistuksista 117 alkaen äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 63-65 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Budjetti 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 126 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 20 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 130 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 131 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 22 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. 132 ja 3 yhtenä kokonaisuuden äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. 134 äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. 135 äänestys alkaa, päättyy, 24 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 25 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 136 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 26 äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan budjetista äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 139 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 140. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 29. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 32. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 34.46 146 yhteinen ei vaan 3344 äänestys alkaa, päättyy hyväksytty. 34 äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. 146 äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. 147 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 148 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 150 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 151 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 35 äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty. 152. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 153. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 155. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 156. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 157. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 158 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 159 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 3760 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. 161 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 38 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 10 budjetilta alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 39 alkaa Päättyy. Hyväksytty 162 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 163 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 164 ensimmäinen osa alkaa. Päättyy. Hyväksytty toinen osa alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 40 alkaa. Päättyy hylätty. Kompromissi 165. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 42 alkaa. Päättyy. hylätty. 12 budjetti ään alkaa, päättyy. Hyväksytty 169 alkaa, päättyy. Hyväksytty 13, kompromissi 13 alkaa, päättyy. Hyväksytty 171 alkaa. Päättyy. Hylätty. 44 alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 14 alkaa. päättyy hyväksytty. 46 alkaa, päättyy hyväksytty. 14 alkaa, päättyy hyväksytty. 15 budjetti alkaa, päättyy hyväksytty. 47 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 48 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 16 budjetti alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17 budjetti alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 49 alkaa, päättyy, hyväksytty. Compromise 15. Kompromissi 15 äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Tarkistus 50, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Potkiko joku pöytää tai jotain? Siis se on jotenkin vähän häiritsevää. Siis tiedän kyllä, että tämä Libe on rasittava valiokunta ja minunkin tekisi meillä potkia, mutta 176 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 73 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 74 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 75 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 76 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy viimeinen. Sitten tarkistus 77 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta, 10 vastaan, 4 tyhjää ääntä. Ja sitten päätös lähteä neuvotteluihin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta 11 vastaan kaksi tyhjää ääntä, eli onnittelut esittelijälle ja äänestys päättyy tähän. Kiitos kollegat. Colleagues, for those of you staying... Kollegat, jos Lähetä tänne, siirrymme kohtaan kahdeksan. Lähtekää vaittelijasta, jos että Kohta kahdeksan on Ernstin mietintö, lausunto. Anteeksi, rouva Ernst en nähnyt teitä. Hyvät kollegat, lähtekää hiljaa. We have two more items of business and I want to do it um, efficiently, please. Thank you. Okay, colleagues. Kollegat, esitys, joka koskee tilannetta kolmikantaneuvotteluissa aiheena yksilöiden suojaa henkilötietojen käsittelyssä, kun on jo niin instituutiot, elimet, virastot ja toimivat ja kyseessä on myös tällaisen tiedon vapaa liikkuminen. Tässä on ollut ennätysmäärä kolme neuvotteluita jälleen yksi kyseessä. Ja valiokuntamme mietintö hyväksyttiin 19. lokakuuta ja tämän jälkeen on aloittanut kolmikantaneuvottelut ja nyt hän voi päivittää tilannetta. Kiitoksia Rova Ernst. <laughs> ja, äh, liebe Hyvät kollegat, pari sanaa tästä mietinnöstä, eli mikä on tämänhetkinen tilanne. Eli asetuksen tavoite on se, että voidaan toteuttaa näitä sääntöjä myöskin Euroopan tasolla. Ja harmonisointi ei voi koskea vain tiettyjä aloja. Sitä tarvitaan nimenomaan Euroopan tasolla. Meillähän on jo näitä järjestelmiä ja tämä koskee myöskin eri tahoja ja virastoja. Meillähän on hyvin monimuotoinen tilanne tällä hetkellä Euroopan tasolla ja juuri siitä syystä komissiolta tuli tämä ehdotus. Muutenhan siinä ei olisi mitään järkeä. Ensinnäkin on joukko kysymyksiä, joista saatiin sopu aika nopeasti ja teemme niistä kompromisseja. Ja voisin nyt sanoa vielä tässä, että eilen komission kanssa olisi voineet tehdä kompromisseja näistä avoinna olemista kysymyksistä. Ja jos näin olisi tehty, niin tämä homma olisi hoidettu. Mutta näin nyt ei ole, koska neuvosto ei ollut valmis hyväksymään näitä kompromisseja. Ja mitkä ovat sitten avoin olevat kysymykset? No, kaikkein tärkein asia on soveltamisala. Ei voi olla niin, että soveltamisalasta yhtäkkiä virastot ja muita tahoja jätetään pois ja sanotaan, että näitä nämä säännöt eivät koske. Mutta näiden pitää olla kuitenkin kaikkia koskevat yleiset säännöt. Europol, Eurojust ja Apple tietysti kuuluvat tähän soveltamisalaan, eli myöskin kun harmonisoidaan Euroopan tietosuojasääntöjä. Eli niitä ei saa jättää ulkopuolelle. Ei ole mitään syytä tälle pois poisjätölle. Me olemme valmiita tekemään kompromissin tästä asiasta parlamenttina. Olemme esittäneet kompromisseja. Ja haluaisin sanoa, että esimerkiksi Euroopan, Euroopan osalta on ehdotettu, että olisi siirtymäaika ja mahdollisesti, kun ajatellaan näitä ongelmia, joita vielä ei nähdä, jotka liittyvät tämän tietosuojajärjestelmän täytäntöönpanoon, eli tietty siirtymäaika voi johtaa tähän harmonisointiin. Eli tämä nyt on vakavasti otettavin ehdotus, joka voidaan tehdä. Jos on neuvoston kannalla, eli että tämä olisi suuri ongelma Eli tämä harmonisointi Euroopan tasolla tietosuojan osalta. No Eurojustista on ehdotettu välittömiä neuvotteluita, ja tästähän neuvottelut ovat jo käynnistyneet kolmikantaneuvotteluissa tämän asetuksen osalta. Eikä ole mitään kunnollista syytä lykätä näitä asioita ja sitten lisätä tähän asetukseen jotain, mikä täytyy sitten poistaa myöhemmin. Eli mitään kunnollisia perusteita ei ole, ja neuvosto ei ollut valmis juuri Europolin ja Eurojustin osalta. Eli en tiedä, miksi näissä asioissa nyt on mahdotonta toimia nyt. Eurodac, no siinä ei ole mitään ongelmia. Eurodachan on osa EU-lisää. Eli siksi sekin kuuluu tähän soveltamisalaan, mutta hiukan eri tavalla. Ja se nyt ei ollut mikään suurempi ongelma. No sitten EPO, sama kuin Europolin osalta. Eli tässä voitaisiin toimia samalla tavalla, eli ottaa käyttöön tämä siirtymäkausi, jos se on välttämätön No, ehkä voitaisiin tehdä enemmän, mutta elämässä pitää tehdä kompromisseja ja me olemme valmiita tekemään niitä. No sitten minä täytyy jatkaa keskustelua. Tämä toinen pilari esimerkiksi ei kuulu tähän. No, voimme olla tässä joustavia. Siihen Euroopan parlamentti on aina ollut valmis, mutta sitten kohta 8a. Emme halunneet sitä haudata, koska mielestäni tämä tässä mainittu tavoite on mahdoton. Ja on turha sanoa, että sitten kun ajatellaan muita tulevia virastoja, joita tulee tulevaisuudessa, no niitä, niitä se koskee, mutta Europol ja Eurojust ja EPOA ei. Eli mitään selitystä ei ole tälle. Mitään kunnollista perustetta ei siis ole. Eli tämä kysymys on auki Uskon, että meillä on mahdollisuuksia tehdä kompromisseja sisäisten sääntöjen osalta. Niistä voidaan keskustella ja tämä olisi voitu saada eilen valmiiksi, jos toinen osapuoli olisi ollut siihen halukas. Olisimme voineet löytää hyvän ratkaisun ja ensi viikolla sitten tästä olisi voitu päättää. Neuvosto ei ole tehnyt tehtävänsä tässä asiassa. Se ei ole kunnolla tehnyt työtä meidän kanssamme. No jos nyt lähdetään siitä, että tietosuojalainsäädännön harmonisointi Euroopan tasolla on hirveän vaikea. No nyt viettiin kiinni tästä ideologiasta. Ja täytyy miettiä, missä löydämme nyt sitten sovun. Ja neuvoston pitäisi neuvotella kunnolla Euroopan parlamentin kanssa ja myöskin Europol, Eurojust ja EPO pitää ottaa tähän mukaan ja he eivät sitä halunneet. Ja sitten kaikilla osapuolilla on vastuuta, mutta neuvosto ei ole kantanut vastuutaan tähän mennessä. Ja tämä nyt ei liity puheenjohtajavaltioon Viroon. Viro on tehnyt, mikä pystyy, ja arvostan sitä. Ja haluaisin kiittää Viroa siitä. Ja erityisesti haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet tätä työtä ja rohkaisseet minua jatkamaan tähän suuntaan ja Liben sihteeristö ja komissio ovat myöskin auttaneet meitä. Luojan kiitos, on paljon järkeä myöskin mukana näissä neuvotteluissa. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Er- paljon kiitoksia, Ravaaransta. Olen yrittänyt seurata tätä asiaa kokonaisuutta ja on hyvä jäsenten kuulla, miksi ongelmia on ollut. Täällä ei ole paljon ihmisiä kuuntelemassa, mutta Viron puheenjohtajuuden aikana tämä ei onnistune. Tämä siirtyi Bulgarian kaudelle. Ja hyvä. Onko takia sitten tietää, miksi tämä valitettava tilanne vallitsee? Ei tässä sen kummempaa substanssia olekaan. Kiitoksia kollegat. Jan, olet eli Haluaisitko sanoa jotain? Haluaisin vain kiittää eh, esittelijää hänen työstä neuvotteluissa ja todella jäsenvaltio jäsenvaltioiden pitäisi nyt eh, liikahtaa ja saada harmonisoitu lähestymistapa kaikille alueille argumentti tässä on se, että haluamme parantaa yhteen toimivuutta ja parempaa tietojen vaihtoa lain täytäntöpanossa lainvalvonnassa. Ei ole mitään järkeä, että meillä on yhteiset standardit jäsenvaltioiden viranomaisia varten ainoastaan. Kyllä on tärkeää, että meillä olisi yhteiset standardit ja määritelmät myös EUn virasto toisessa järjestelmissä muussa tapauksessa tietoja ei voida vaihtaa, koska säännöt, säännöt ja määritelmät ovat erilaisia. Se olisi todella harmi. Tämä oli hyvä kommentti. Haluaisitko sieltä sitä kommentin? Uh, um, Tämä on vähän pettymys esittelijälle. Minäkään ymmärrän miksi Europolin ja Eurodakin pitäisi olla yhteisen järjestelmän ulkopuolella. Sitten ei tiedä, miksi näin on, mutta haluaisin sitten spekuloida, miksi näin on. Onko tämä oikeassa turvallisuuskysymys ja ja sopimusten mukaan kansallista suvereniteettia, vaikka sinne tai muuta. Haluatteko spekuloida miksi, esitteli? Connie, do you, I mean, you don't... Connie, ei meidän tarvitse käydä keskustelua. Tämä trilogiraportti. Kiinnostava kysymys. Haluatko kommentoida? Es ist ganz simpel, die sind ja schon unter dieser... Nehän kuulevat jo tähän sääntelyyn, kun katsotaan tilannetta. Ja me haluamme harmonisoida tätä, ja tälle on kaikki edellytykset olemassa. Eli mitään oikeudellista ongelmaa ei ole, ainakaan minun tietääkseni. Ehkä on sellainen ajatus, että Europolin ei saa koskea jostain syystä. Mutta näin tehtiin myöskin asetuksen uudistamisen yhteydessä, eli mitään järkevää perustetta tälle ei tietääkseni ole. Okay, that's good. Hyvä. Kiitos Konni kertomuksesta ja onnea matkaan Bulgarian puheenjohtajakaudella meidän tuollamme. Kiitoksia. Kohta yhdeksän. Lyhyt kertomus. Tiedän kollegat, että täällä on vähän läsnä ihmisiä. Tämä live ad hoc delegaatio Washingtoniin 17. 18. heinäkuuta 21. heinäkuuta. Se tuntuu, että se olisi kauan sitten. Erittäin aktiivinen delegaatio. Erittäin lyhyt raportti Ravat Kinichi on paikalla. Henkilökunta. Tärkeä delegaatio. Seitsemän liveä kolle Rava Chinichi. Kiitos, että olette täällä. Eihän ole olimme tässä tärkeässä delegaatiossa. Seitsemän kollegaa, hyvä delegaatio. Meni Washington, niin ja tiivistelmänä keskitymme erittäin tarkkaan tietosuojaan, yksityisen suojaan, erityisesti tähän yksityisyyskilpeen, Privacy Shieldiin e ja Yhdysvaltojen kattosopimus, salaus, terrorismin vastaiset toimet, viismin vapausohjelmat, vastavuoroisuus – Tässä oli... Tähän me keskitymme, voisin puhua pitkäänkin. Täällä oli paljon vaikea keskustelemassa. Kiitos, että olette täällä. Kaksi huippujäsentä delegaatiosta on paikalla. Ja Konni ole täällä, mutta tämä Washington delegaatio. Voit jäädä, jos haluat. Voisin sanoa paljonkin, mutta tämä oli valiokuntamme parhaimmillaan. Tämä oli tapahtuma keskeinen, relevanttia kysymyksiä. Vaikka tämä oli selkeästi siis siirtymäkauden tapaaminen, siinä oli poliittinen siirros ja myöskin henkilökunta vaihtui hallinnassa. Mistä ajatellaan, että me saaneet kovinkaan paljon – vetoa tähän, mutta koska tämä oli asiavetoinen tapahtuma, ja käsittelimme yksityisyyskilppiohjelmaa, antiterrorismia radik- radikalisoitumista uhreja, viisumin vapautta ja sanot olivat niin omistautuneita ja ohjelma oli niin hyvin koostettu. Se toimi hyvin. Oli olla kokeneiden jäsenten kanssa siellä oli ollut aikaisemmilla delegaatioissa mukana. Tämä oli onnistunut. Sillä me tärkeitä suhteita ja onnistuimme selvittelemään hyvin myös, miten tämä yksityis kilpi, amerikkalainen kilpi, toimii. Tästä meillä oli hyvä esimerkki viimeisessä istunnossa. Sitten jokaisen jäsenvaltion suurlähettiläs oli paikalla. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tällaista näin. Yhdysvaltojen delegaation tapaamisen jälkeen. Erityisesti halusivat tietää, mitä me saimme selville kunkin otsakeen alta. He halusivat tietää, millaiset suhteet meillä oli uuteen hallintoon. Ja lopuksi mainitsin, että vierailimme Valkoisessa talossa – Tässä meillä oli ainakin vastapuoli, joka keskusteli meidän kanssa. Tämä oli erittäin korkealta tasolta ja me keskustelimme siitä, tämä Privacy Shield voisi olla parempi kuin tämä turvasatamajärjestelmä. Tämä oli hyvin järjesteltyä ja vielä kerran kiitän sihteeristö Antoon tälle paljon ihmisiä, mutta sihteeristö teki erinomaista työtä. Paljon kiitoksia Michaelille ja muille sihteeristöstä jäsenille. Oikein hyvä missio. Lopetan puhelun. En halua puhua loputtomiin. Pyydän kummaltakin jäseneltä, Chinichiltä ja Westerilta, jos on sanoa jotain. Chinichi. Si, grazie, grazie Claude. Kiitoksia. Kiitos Claude. Minäkin halusin puhua aivan lyhyesti. On totta, että olemme täällä harvoin valittujen keskuudessa, mutta on varmasti tärkeää vielä käydä läpi näitä asioita. Haluaisin kiittää sinua, Claude, siitä, että nyt todella hienosti koordinoit tämän meidän valtuuskuntamme matkan. Tämä oli todella yhtenäinen, yhtenäinen linja meillä ja annoit meille hy- hyvää ohjausta niin, että pystymme tekemään työtä parhaiten. Haluaisin kiittää sihteeristä, joka on täällä läsnä. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka tekivät työtä sen puolesta, että tämä matka saavuttaisi tavoitteensa, eli että saisimme järjestettyä tärkeitä korkean tason tapaamisia eri asioista, jotka ovat meille hyvin tärkeitä täällä Libe-valiokunnassa. Minun mielestäni kaikki nämä tapaamiset olivat myönteisiä siinä mielessä, että on toki muistettava, että kyseessä oli siirtymäaikaa koskeva vaihe. Henkilöt olivat muuttamassa työpaikkoja myös poliittisesti oltiin siirtymävaiheessa, mutta pystymme järjestämään erittäin hyviä korkeatasoisia tapaamisia näistä aiheista, jotka olivat meille tärkeitä. Minulle itse on sanottava, että kaikki aiheet olivat kiinnostavia, mutta erityisen merkittävänä pidin tätä terrorismin torjunta-aihetta ja tietojen vaihtoa. Tämä minun mielestäni oli hyvin tärkeää. Pystymme vierailemaan äh, kansallisessa terrorismin vastaisessa keskuksessa ja tapaamme siellä henkilöitä. On hyvin myönteistä, että kävi ilmi, että Yhdysvaltojen viranomaisten ja Europolin välillä on erittäin hyvää yhteistyötä ja lisäksi myös yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa ja Yhdysvaltoja tekee hyvää yhteistyötä. Mielestäni nämä olivat kaikkein kiinnostavimmat matkan vaiheet. Havaitsimme, että halua kyllä löytyy tietojen vaihdon jatkamiselle, kuten tiedämme, se on kaikkein tärkein asia, kun pyritään torjumaan terrorismia rajat ylittävällä tavalla. Ja jos nyt vielä pysyn näissä omissa aiheissani, jota käsiteltiin mielestäni oikein mielenkiintoisesti tällä matkalla. Yksi näistä aiheista koskee radikalisoitumista. Näimme, millaisia valintoja Yhdysvalloissa on tehty. Siellä on päätetty delegoida väkivaltaisen radikalismin torjuntaa liittotasoon, liittovaltion tasolle, myös taloudellisesti. Tämä voi olla ihan kiinnostava ajatus, kun pohdimme täällä tehokkaampaa radikalisoitumisen torjuntaa Euroopassa. Ja vielä lopuksi viimeinen asia, joka oli hyvin kiinnostava, koski näitä vihaviestejä, vihapuhetta internetissä ja verkostoissa. Pohdittiin sitä, että voitaisiin poistaa vihaan yllyttävät sisällöt Toki on ymmärtävä, että Yhdysvallassa ja Euroopassa tilanne on vähän erilainen, koska siellä on ensimmäinen tarkistus, joka tekee näistä poistamisista hyvin vaikeaa. Oli myös hyvin kiinnostava keskustella alan toimijoiden kanssa, joiden tehtävänä olisi tehdä tämä lopullinen päätös vihapuheiden poistamisesta. Yhtiöt toivoivatkin, että viranomaiset kantaisivat vastuun tästä niin, että saataisiin taustaksi selkeämpää lainsäädäntöä. Haluaisin vielä lopuksi kiittää sinua, Claude, ja kaikkia osallistuneita kollegoita ja koska mielestäni tämä oli todella kiinnostava ja myönteinen matka. Sieltä saimme paljon miettimisen aihetta ja tukea. Kiitoksia. Kiitos, Katriina ei tässä vielä henkilökuntaa, mutta jos ajattelee tätä äh, NCT, sen terrorismikeskuksen tapaaminen oli hyvä esimerkki hyvin valmistetavasta, He ovat hyvin valmistuneita ulkoministeriön edustajan tapaaminen viisumi vapauden vastavuoroisuudesta enemmän korkeata johtaa kuin yleensä. Samoin kaup Eurooppa, komission edustajat, Live toimii kypsästi siellä. En tiedä kuinka monta kertaa olemme olleet siellä, mutta tämä on erittäin kypsästi noudattaja. Teresa. Eh, Haluaisin kiittää puheenjohtaja Claudia. Kaikki tällaiset tehtävät eivät ole helppoja. Ja erityisesti Tämä missio ei ollut hänelle helppo, mutta hän kuitenkin oli siellä paikalla, kuten Katarina totesi, ja hän oli siellä läsnä. Ja hän onnistui siinä, että eri ideologioita edustavat kansanedustajat Yhdysvaltojen kaltaisessa maassa. Siellä on paljon poliittista monimuotoisuutta ja kun ajatellaan tämänhetkistä poliittista tilannetta ja presidenttiä, Trumpia, niin tästä huolimatta me kaikki olemme yhtenäisiä. Ja me emme edustaneet ainoastaan omia maitamme, vaan meitä kiinnostivat myös maat, joita meidän piti tukea. Esimerkiksi näissä viisumikysymyksissä on nämä viisi maata, joilta vaaditaan edelleen viisumi. Ja kaikki ohjelmat oli varmisteltu erittäin hyvin. Ja meidän oli hyvin selvää, mikä meistä oli epäoikeudenmukaista. Ja että se piti ratkaista vastavuoroisesti. Ja kuten Claude sanoi, myöskin kauppa ja kaikki nämä turvasatamakysymykset, joita on jo työstetty. Ja mielenkiintoista oli, että tämä on aihe, jota olen käsitellyt hyvin paljon, eli terrorismi. Siellä puhuttiin verkkorikollisuudesta. Kävimme yrityksissä, jotka ovat keskittyneet tähän, tämän tyyppiseen suojeluun. Ja sitten tapasimme myöskin näiden uhrien edustajia. Eli halusimme tavata hallituksen edustajia, jotka hoitavat näitä uhreja. Halusimme nähdä hyviä käytänteitä Tapasimme poliitikkoja, kongressin edustajia, suurlähettiläitä. Eli esityslista oli erittäin hieno. Ja se, mitä Claude sanoi, NCTC, se oli mielestäni erittäin hyvä kokous ja hyvin avoin. Meille selitettiin kaikki. Ja mekin olimme hyvin valmistautuneita, koska valtaosa meistä, jotka sinne menimme, olemme henkilöitä, joita kiinnostivat nämä asiat. Emme menet Yhdysvaltojen ihan huvin vuoksi, vaan keskitymme juuri näihin aiheisiin. Eli me saimme paljon tietoja, me puolustimme hyvin Euroopan kantaa ja haluaisin vielä kiittää Claudia tästä surullisesta hetkestä. Ja häntä varmaan auttoi se, että hän oli meidän kanssamme ja että hän sai hiukan muuta ajateltavaa. Ja sitten Albrechtikin piti lähteä sieltä, koska hän sairastui myös. Eli tämä oli menestys, eli onnittelut. That's right, the memories are all flooding back. Um, but this was... Uh... Kiitos. Live on nyt Washingtoniin niin, että niin saamme kunniaa tuosta kiitoskohtaisia korkean ohjelmia. Tämä menee hyvin. Korkean tason organisaatio ja hallinpäätökirjan kiitokset sihteeristölle Antonille. Tämä menee verkkoon, ainakin osa ihmisistä kuulee. Jose Manuel on tuolla, Michael, henkilökunnan työ, erinomainen ohjelma. Eplonin muiden kollegoiden kanssa työskentely myös oli hyvää. Ja oli ilo olla kollegan kanssa. Näin, että henkilöstä hymyily. Oli ilo olla henkilöstön kanssa siellä. Mutta juuri siksi, että tämä oli asiavetoista. Siinä live, liven paino oli isompi kuin arvaisikaan. Katsotaan mennäänkö ensi vuonna taas tämän yksityisyyskilven parissa. Kiitos raportoinnista. Ja viimeinen kohta. Liben ad hoc delegaatio Tokioon ihan lyhyesti. Tällä ketään, joka oli siellä minua lukunottamatta säästään tietyt yksityiskohdilta. Mutta voi uskoa, miten tehokkaasti tämä oli järjestetty. keskittyimme kovasti tähän asianmukaisuuspäätökseen järjestelmän riittävyyteen suhteessa EUn ja Japanin kauppasopimukseen. Tämä oli kaikkein yksityiskohtaisempi ja fokusoitumpi ja ky- data- ja kyberturvallisuus keskittyneempiä tapaamisia, mitä meillä on koskaan ollut. Ja tämä oli aika sisältöpitoinen kokous. Mä käsittelemme järjestelyiden riittävyyttä tiedonsiirron suhteen, mutta myös keinoälyt, robotit olivat teemoina. Mutta mutta me käsittelemme tätä tiedonvaihdon standardien riittävyyttä ja tämän mukaan EU ja Japanin standardien täytyy olla – jossain määrin harmonisaatioita EUn e ja Japanin välillä täytyy olla asiasta ymmärrystä. Meidän piti tavata melkein kaikki vuoropuhelun kumppanit, yritykset, isot japanilaiset yritykset, Hitachi, Sony. me, myös me, meidän tietosuojaviranomaisia vastaavat tahot. Se rikastutti meitä. Se oli yllättävän hyvää. Kiitos kollegoille ja sihteeristölle erinomaista vieras, vierailusta ja kunnian, kunnia olla valiokuntamme jäsen ja tehdä näitä asioita. Japanilaiset kohtelivat meitä hyvin, koska pitävät näitä kriittisinä kysymyksinä kauppaneuvottelut loppuun saattamisen kannalta. on ovat osa tärkeimpiä keskusteluja EU:ssa. Kiitän Manuel ja Michaelia. Jan Filip Albert ei ole paikalla. Tästä oli paljon apua asiantuntemuksensa ansiosta, ehkä kotiivillä. Oikein hyvä tiimi Natalie Griesbeck ja muita. Barbara, Michael. Oikein hyvä delegaatio. meidän sihteeristöä. Kiitoksia teille. Ja siinä se seuraava koko... Onko muuta esille tuleva asia, jos ei? Täällä on Katrina sinä ja Terveistä, mutta tämä menee verkko, jos joku voi kuunnella, mutta he voisi olla mukavampia jäseniä täällä, joille toivottaa hyvää joulua. He tavata, ja mukavia, varttuneempia henkilöstä jäseniä eivät he kuuntele minua, mutta kaikkea hyvää toivotaan ja tavataan Strasbourgissa. We have it all. We... Meillä on Liben kokous maanantaina. Turvallisuusvuoropuhelua. En vaan sanoa näkemiin, ei voi Libelle vaan sanoa koskaan hyvästi Liben komissio sen Kingin kanssa. Olette, että olette siellä. Ei näkemiin, vaan au Jälleen näkemisiin maanantaina. Seitsemältä. Yeah, see you then. And then, um, yeah, so see you, see you on Monday for another Libe meeting. Thank you everyone. Any... Maanantaina nähdään. Kiitos. Ja sen näin henkilökuntaa täällä. Paljon kiitoksia. Thanks, Katrina.